Ist das an? Nee. Liebe Kollegen, meine Damen und Herren, ich... No niin, hyvät naiset ja herrat. Toivotan teidät tervetulleeksi tämänpäiväiseen kokoukseemme. Esityslistahan teille on toimitettu minkäännäköisiä muutos- tai täydennystoimuksia esityslistaluonnokseen ei ole esitetty, joten esityslista näin hyväksytty. Sitten esityslistan kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Viime viikollahan pienellä porukalla olimme Lontoossa ja keskiviikko iltana ja torstaina meillä oli hyvin kiinnostavia keskusteluja brittiparlamentin edustajien kanssa, alahuoneen edustajien kanssa, jotka olivat mm, meitä tapaamassa tai tapasivat meitä samoin. Sitten meillä oli Bank of Englandin kanssa tapaamisia sekä valtiosihteerin eli varaministerin kanssa, valtiovarainministeriön edustajan kanssa siis. Ja vierailimme myös Euroopan parlamentin edustustossa, jossa tapasimme lehdistöedustajia ja ammattiyhdistysliikkeen edustajia. Tämä oli kyllä kiinnostavaa, koska tuli selväksi, että myös yhdistynyt kuningaskunta on hyvin sitoutunut siihen, että tämä yleinen talouskriisi, jota on myös kutsuttu eurokriisiksi, saataisiin ratkaistua, koska yhdistyneellä kuningaskunnalla on paljon pelissä sen suhteen, että euro menestyy jatkossakin ja pysyy vakana valuuttana. Ensi viikolla tiistaina meillä on vastaavanlainen tapaaminen Saksan liittopäivien edustajien kanssa Berliinissä. Tosin silloin olemme vieläkin pienemmässä piirissä. Kyseessä on liittopäivien valiokunta, joka käsittelee samoja aiheita kuin mekin, ja heille sopi ainoastaan ensi tiistai-iltapäivä. Sergio Koferatin kanssa olemme ottaneet selville, voidaanko paikalle saada myös tulkkaus, mutta Saksa-Englanti tulkkaus molempiin suuntiin on ainut tulkkaus, joka, mikä voidaan saada tuohon kokoukseen, joten ne, jotka osaavat englantia, ovat erittäin tervetulleita. Ilmoittautukaa ihmeessä. Kyseessä on tällainen niin kutsuttu työlounas. Ai niin, yksi lisäys ehkä vielä liittyen Lontoon vierailumme. Itse en koskaan aiemmin ollut britti ylähuoneen edustajia tavannut ja kyllä mm, tapaaminen oli paitsi tietoa täynnä, oli myös hyvin yllättävää ja vaikuttavaa nähdä, miten järjestelmällisesti näiden äh, ylähuoneen kolmen valiokunnan äh, jäsenet olivat valmistautuneet keskusteluihin meidän kanssamme. Äh, sai sellaisen vaikutelman, että he olivat Pervanshin mietinnön todella huolellisesti lukeneet. Hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä esitettiin ja he vastasivat myös meidän seitsemään kirjalliseemme erittäin kattavasti. No niin, nyt tämän päivän kokoukseemme tänään hän Meillä on täällä kaksi esityslistan kohtaa käsiteltävänä. Aivan ensiksi kysymys globaalista epätasapainosta ja globaalista koordinoinnista. Ja tämän jälkeen vielä toinen esityslistan kohta. Onko olemassa jotain tapausta, jonka pohjalta voitaisiin äh, mahdollisesti muuttaa? muuttaa, sopeuttaa olemassa olevaa rahajärjestelmää niin, että voitaisiin tällaisia tulevia epätasapainoja, jos ei nyt täysin välttää, niin ainakin lieventää ja että tällaisia kriisejä ei näin ollen jatkossa tulisi. Minun vasemmalla puolellani teiltä katsottuna oikealla on Peder Peks, joka on johtaja, joka on vastuussa kansainvälisistä talous- ja rahoitussuhteista, DG Ekfinin edustaja. Ja hän on kyllä kiitettävällä tavalla luvannut puhua meille molemmista tämän, tänään esityslistalla olevista aiheistamme, siis niin epätasapainoista kuin tästä uudesta järjestelmästäkin. Hän alustaa 10-15 minuuttia kummastakin. Herra Beks, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Mielestäni on aika järkevää, kuten puheenjohtaja totesikin, että keskustellaan näistä molemmista, mutta erikseen, vaikkakin ne ovat kytköksissä ja niin huomannette, että joudun myös siirtymään aiheesta toiseen, niin onkaan järkevää keskustella niistä erikseen, koska kyllä ne ansaitsevat seikkaperäisen keskustelun kumpainenkin aihe. Tässä valiokunnassa aloittaisin maailmanlaajuisista epätasapainoista. Jo tovin niitä on ollut, kun ajatellaan, miten maailmantaloudessa vaihtotase epätasainot alkoivat jo 90-luvulla. Silloin oli paljon pääomavirtoja Yhdysvaltoihin, muihinkin maihin, yhdistyneessä kuningaskuntaan muun muassa. Niissä maissa kehittyi hyvin suuria kasvavia vaihtotasevajeita alijäämiä. toisaalta Kiinassa ja Japanissa ylijäämät kasvoivat. Siis jo silloin 90-luvun lopulla ja oikeastaan koko viime vuosikymmenen oli selvää suurta huolta poliitikkojen ja rahoitusmarkkinoillakin siitä, että näiden epätasapainojen oikaisu olisi liian nopea ja epäjärjestäytynyt, se johtaisi ehkä siihen, että pääomavirrat menisivät toiseen suuntaan. Tämä johtaisi puolestaan sitten laskusuuntaan tuota talouden kasvussa, kuten silloin pelättiin. Kuten tiedämmekin, tällainen kasvuleikkaus leikkaus tapahtuinkin, mutta ihan muista syistä loppujen lopuksi. Se johtui rahoituskriisistä maailmanlaajuisesti. Silloin nähtiin, että mikä ironista, että epätasanot vähenivät 2009. Johan Köf, ehkä sanoisin, että kullakin haitaalla on omat etunsakin. Maailman talous on pääsemässä nyt kriisistä pois. Maailmanlaajuiset epätasapainot kasvavat. Vaikuttaa siltä, että osat kasvumalleista, joita oli ennen kriisiä, ovat nyt palaamassa niiden myötä totta kai epätasapainotkin maailmalla kasvavat. Tämä on selvästi nähtävissä taulukossa, joka oli liitteenä meidän lyhyessä kirjallisessa osuudessamme tälle valiokunnalle. Jos tutustutte taulukkoon, niin varova, varovaisuuden nimissä sanottakoon Kiinasta, että kun siellä katsotaan tilannetta, niin siellä on noin 5 prosentin vai ei se on hallussa. Kuitenkin täytyy olla varovainen, että jos katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, niin varmastikin alijäämä kasvaa on ennustettu, että jopa korkeampaa kuin 7-8 prosenttiin päästään PKTstä. Mutta sitten on pidettävä mielessä, että vaikka puhuttaisiin vaihtotaseen ylijäämästäkin, joka olisi 5 prosentin luokkaa, niin Edelleen se merkitsee valtavaa kasvua myös nominaalisesti, nimellisesti. BKTL kohdalla kuitenkin kasvu senkin osalta Kiinassa säilyy voimakkaana. Katsotaanpa sitten lähinäkymiä taloudessa. Vuosi 2002, 2010 päättyi aikain selvin merkein, mitä meillä on kaupallista tietoja kansainvälisesti eri selvityksistäkin. Kaikki tämä on hyvin rohkaisevaa. Vaikkakin on nähtävissä, että maailman kaupan ja talouskasvu ovat hidastumassa. Juuri viime viikolla IMF korjasi ennustettaan maailman kaupan kasvua osalta osin vähän ylöspäin 7,7,1, vaikka maailman kasvu on ennakoitu, että se on 4,4 prosenttia 2011, kun se oli lokakuussa ennustettu 4,2 prosenttia. Toisin sanoen Maailma on taloudeltaan elpymässä pikkuhiljaa, oikeastaan myös komission ennusteidenkin mukaisesti syksyltä. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että se on aika hauralla pohjalla, jos ajatellaan suuria talouksia. Työttömyys on erittäin korkealla, omat huolensa on, myös ajatellaan julkista velkaa Toisaalta meillä on kehittyvät markkinataloudet, toisaalla siellä on aika vahvaa kasvua taloudessa edelleen, varsinkin Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa, vaikkakin sielläkin siellä ollaan hidastumaan päin. Kaikkien pisimmälle olevissa talouksissa inflaatio on hiljentymään päin. Huolimatta siitä, että inflaatio on viime aikoina Euroopassa mennyt ylöspäin, jos ajatellaan paineita muualla, niin ne ovat aika vahvat inflaatiossa varsinkin raaka-aineissa, energiassa ja elintarvikkeissa ne ovat aika korkealla tasolla ja se johtuu myös vahvasta kasvusta. Jos ajatellaan maailmanlaajuisia rahoitusmarkkinoita, niin tilanne on kohentumaan päin pikkuhiljaa, huolimatta siitä, että edelleen on hermostuneisuutta ja on nähty se, että riskikin on kasvamaan päin ainakin ajoittain. Kuitenkin tämä on aika hyvä näkymä taloudesta. Jos ajatellaan maailmanlaajuista elpymistä, niin se on aika vaatimatonta ja eikä kovin tasaistakaan. Tämän lisäksi on muita riskejä olemassa, vaikka näkymät muuten näyttävät myönteisiltä. Ensinnäkin se on muuten tärkein, raaka-aineiden hinnat, kuten jo totesin, niiden hinnat ovat nousseet ja se on ehdottomasti kaikkein huonoin varjopuoli jos ajatellaan kehittyviä talouksia varsinkin, niin siellä on muitakin paineita kaikissa raaka-aineiden hinnoissa, elintarvikkeet, energia, metallit. Tämä tulee sen lisäksi, kun meillä on historiallisesti hyvin korkealla tasolla muutkin hinnat. Ja se vie huonoille raiteille totta kai monissa kehittyvissäkin talouksissa talouskasvun, mutta se on uhkaa myös ajatellen ostovoimaa kehittyneissä maissa. Siis Raaka-ainehinnat, ja nyt palaan aiheeseen, josta nyt me keskustelemme tänään, raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja näin epätasapaino on kasvanut maailmanlaajuisesti, koska alijäämät kasvavat tuojien parissa ja sitten ylijäämät kasvavat varsinkin öljyviejien parissa. Ja lisäksi kasvuriskinä on se, että ei ole riittävästi pääomavirtoja ne ovat hidastuneet ja se on johtanut, että monet kehittyvät taloudet ovat suuret valuuttavarannot keränneet. Tämäkin on johtanut siihen, että on suuria muutoksia valuuttakursseissa ja ne eivät pelkästään heijastele talouden perusteita. Tämä on yksi tyypillinen asia, kun mainitsen, että selvä yhteys on tähän seuraavaan aiheeseenkin liittyen rahajärjestelmään, niin siitä pitäisi keskustella yksityiskohtaisemmin siinä yhteydessä. Kolmas riski liittyy budjetin vakauttamista hyvin tärkeissä pitkälle kehittyneissä talouksissa. Yhdysvallat ja Japani tässä tulevat ensisijassa kyseeseen. Jos ajatellaan valtavia alijäämiä siellä, niin jos ne säilyvät liian pitkään, niin vaarana todellakin on, että ne johtavat kestämättömälle pohjalle velan osalta, ainakin Japanissa. Tämä totta kai vaikuttaa muiden maiden kasvukapasiteettiin jatkossa, kun muutenkin on aikamoinen haaste edessä liittyen väestön ikääntymiseen sekä USA että Japanista ja tästä aiheutuvista kuluista. Siis kaikki tämä saattaa vaikuttaa epätasapainoon kasvamiseen, tai voi olla, että positiivinen negatiivinen vaikutus on vielä huonompi. Siksi kaikkein tärkein maailmanlainen riski edelleen on se, että ei ole riittävästi oikaisua maailmanlaajuisessa epätasapainoissa. Mikä olisi sitten ratkaisukeino? No ensinnäkin, kun tämä on todellakin maailmanlaajuinen ongelma, mitä suurimmassa määrin siihen pitäisi maailmanlaajuisesti puuttuakin. On erittäin tärkeää, että meillä on monenkeskisiä yhteistyön perustuvia ratkaisukeinoja. G20 on itse todennut olevansa kaikkein tärkein foorumi kun taloutta maailmanlaajuisesti yhteensovitetaan. Meidän mielestämme se on se taho, joka parhaiten pystyy tähän tarttumaan tällä haavaa. Oikeastaan ainoakin sellainen taho, joka on maailmanmittaisesti on siihen tarttunut. Viime huippukokouksessa G20 sopii nelikohtaisesta suunnitelmasta kasvuun puuttumiseksi. Ensinnäkin tarvitaan kasvun myönteistä finanssien vakauttamista kehittyneissä talouksissa. Meillä oli viimeinen kaksikin huippukokousta. Torontonkin huippukokous oli viime vuoden kesäkuussa. Siellä kehittyneet taloudet ovat sitoutuneet finanssisuunnitelmiin niin, että ainakin pitäisi alijäämä leikattua 2013 puolitettua ja niin, että ja myös kulujen suhde BKTL saadaan tasapainotettua. Nyt USAssa on nähtävissä, että eivät ole lähelläkään tätä tavoitetta. Toronton huippukokouksessa sovittiin myös, että haavoittuvat maat, tämä tarkoitti Euroopan maita, että joutuvat myös vakauttamaan budjettiaan. Toinen elementti G20-suunnitelmassa oli, että tarvitaan politiikkaa, joka tukee kulutusta kehittyvissä ylijäämämaissa. Joissakin maissa, lähinnä Kiinassa, pitäisi olla myös enemmän valuuttakurssissa joustavuutta. Tarvitaan myös sosiaalisia verkostoja, turvaverkostoja ja enemmän investoida perusrakenteisiin. Kolmas elementti. Nimittäin, että kaikkien G20-maiden täytyy toteuttaa rakenneuudistuksia, jotta voitaisiin kasvattaa ja, ja myös ylläpitää kasvunäkymiä. Euroopassa varsinkin täytyy miettiä kasvupotentiaalien lisäämistä rakenneuudistusten avulla. Ja neljänneksi G20-maiden pitäisi myös saada aikaan edistystä siinä, että maailmanlaajuinen kysyntä olisi tasapainoisempaa. Tässä yhteydessä haluttiin luoda mekanismeja, jotta voidaan epätasoihin puuttua maailmanlaajuisesti vielä tämän vuoden marraskuun huippukokoukseen mennessä Ranskassa kannissa. EUn osalta tämän neljä, nelikohtaisen suunnitelman toteuttamisen EU-ssa ollaan meidän mielestämme nyt toteuttamassa hyvin johdonmukaista yksityiskohtaista strategiaa. Mene nyt yksityiskohtiin, koska kaikki elementit tulevat esille muissa teidän valiokuntanne kokouksissa tai mahdollisesti niistä on keskusteltu aikaisemminkin jo. Muistutettakoon kuitenkin, että lähinnä tulevat kyseemiksi rakenneuudistukset, Euroopan unionin EU 2020 strategia, taloushallintopaketti turvamekanismien luominen ja se, että vahvistetaan merkittävästi sääntely- ja valvontapuitteita Euroopan unionin tasolla. Mutta kun me nyt olemme sitä mieltä, että EU-tasolla me kyllä hoidamme hommamme, niin kyllä muidenkin maiden täytyy sitten tehdä tarvittava työ. On hyvä muistaa nimittäin, että se, ne, jotka suurimmat syy päät olivat epätasainen, ei niinkään ole Euroopan unionin maa, se on aika tasapainossa, vaan suurimmat syylliset ovat Yhdysvallat ja Kiina. Kiinasta puheen ollen, kuten jo lyhyesti totesinkin, siellä täytyy vahvistaa sosiaalisia turvaverkkoja, täytyy edistää rahoitus, rahoituksen vapauttamista, täytyy myös leikata myös siinä, kun ne pidättävät yrityksen voittoja. Siinä täytyy saada myös enemmän joustoa valuuttakursseissa niin, että Juan vastaisi nimenomaan perusrakenteita. No Yhdysvalloissa puolestaan meidän mielestämme pitäisi taata kestävä tasapainottaminen taloudessa, kun siellä säästö säästötaso on laskenut. Siellä täytyy myös budjettia tasapainottaa ja vakauttaa niin, että myös julkisia säästöjä saataisiin aikaan. Siellä tarvitaan rakenneuudistuksia, varsinkin energia- ja ympäristöaloilla. Se nimittäin auttaisi myös luomaan kestävämpää, pysyvämpää kasvua ajatellen yksityistä kysyntää. Meillä on joitakin ajatuksia, jos ajatellaan muita kehittyviä ylijäämämaita, esimerkiksi Japani. Sielläkin pitäisi olla rakenneuudistuksia niin, että voitaisiin edistää kasvupotentiaalia ja lisätä kotimaan kysyntää. Siellä tarvitaan merkittävää edistystä myös työmarkkinoiden uudistamisessa, myös tuotemarkkinoilla. Näin voidaan varmistaa se, että reaalipalkat kasvavat nimenomaan tuottojen pohjalta. Se auttaisi myös vireyttämään yksityistä kysyntää ja saataisiin keskipitkällä aikavälillä tasapainoisempaa kasvua. Me olemme sitä mieltä, että öljyviejä maiden pitäisi myös ponnistella enemmän monipuolistaakseen omaa kasvuaan. Vuosikymmenen ajan me olemme tätä todenneet ja edelleen toteamme. Jotkut ovat lisänneet kulutusta koulutukseen ja perusrakenteisiin, niin että tavallaan se on ihan johdonmukaista myös se, niiden kyvyn kanssa myös omaksua kaikki tämä. No niin, lopuksi puheenjohtaja sanoisi vielä muutaman sanan, koska minä olen sitä mieltä, minä ainakin toivoisin, että olette kiinnostuneita myös tästä. Nimittäin sanon muutaman sanan myös varajohtajien tapaamisesta – tammikuun puolessa välissä Pariisissa G20 tiimoilta ensimmäinen Ranskan puheenjohtajakaudella. Siellä osoitettiin selvää edistystä siinä, että saadaan ainakin jotain suuntaan antavia suuntaviivoja. Esimerkiksi varajohtajat sopivat, että olisi kahdenlainen lähestymistapa. Ensinnäkin ne maat, joita on valvottava, ja jossa on tehtävä perinpohjainen analyysi, ne pitäisi valita tässä ensivaiheessa. Sen jälkeen toisessa vaiheessa maita ruodittaisiin perinpohjaisesti niin, että tiedettäisiin, mitkä ovat varsinaiset syyt vaihtotaseen epätasapainossa niin, että voitaisiin antaa maille myönteisiä neuvoja siitä, miten puuttua näihin perussyihin. Ja viime kädessä myös sitten leikata maailmanlaajuisia epätasapainoja. Olisi hyvä pitää mielessä, että aika lailla vastarintaa oli kokouksessa, varsinkin Kiinan suunnalta, Venäjältäkin, Turkista. Kuitenkin puheenjohtaja onnistui aikaan saamaan tällaisen sopuratkaisun. Mainittakoon myös, että tämä kahdenlainen lähestymistapa, jota komissio alun perin esitti Soulin huippukokouksessa, sai paljon innoitusta meidän omasta liiallisen alijäämän menettelystä, jota me olemme esittäneet osana hallintouudistuspakettia. Varamiehet myös tukivat meidän mielestämme kunnianhimoista, mutta toteuttavaa aikataulua. Sen myötä voimme hyväksyä politiikkaa varten suosituksia niin, että itse varsinaiset vastuulliset voivat huippukokouksessa kannissa hyväksyä ne siis marraskuussa tänä vuonna. G20 puiteuudistustyöryhmä työstää tätä. Siellä on asiantuntijoita. Ne tekevät yhteistyötä IMFn kanssa näistä indikaattoreista, jotka on vielä hyväksyttävää. Näin voidaan tämä ensimmäinen vaihe käynnistää tässä kaksivaiheisessa työssä. Siellä mietitään myös vertaisanalyysiä, voidaan miettiä, mitkä ovat ongelmamaat, mitkä ovat sellaiset maat, joilla ei, jos ei ole ongelmia niinkään. Tavoitteena on, että varaministeriön tapaamisessa voitaisiin vielä helmikuun puolessa välissä päästä yksimielisyyteen näistä vertaisanalyyseistä ja sitten huhtikuuhun mennessä, kun valtiovarainministerit tapaavat Washingtonissa, olisi jonkinlainen johtopäätös tästä ja voitaisiin jo käynnistää ensimmäinen perinpohjainen analyysi. Aivan lopuksi haluaisin sanoa, että kuten totesin, tämä on kyllä kunnianhimoinen, mutta kyllä toteutettavissa oleva aikataulu. Ei se helppoa tule olemaan, koska selvää vastusta ja haluttomuutta tulee varsinkin Kiinan suunnalta. Se on kaikkein tärkeimpiä kumppaneita. Ilman Kiinaa me emme tasapainoa saa hoidettua. Kiitoksia. Kiitokset teille tästä erittäin kattavasta alustuksesta aiheeseemme. Ehdottaisin seuraavaa. Kuulemme, annamme nyt puheenvuoron Pervans Peresille, joka on esittelijämme, ja hänen jälkeensä poliittisille ryhmille. Eh, Gunnar Högmark, Elisa Ferreira ja Ulle Schmidt ovat jo pyytäneet puheenvuoroa. Merci beaucoup, merci de... Kiitoksia kovasti. Kiitoksia tästä keskustelusta, joka osuu hyvään ajankohtaan sekä kansainvälisesti, eurooppalaisesti että myös kriisvaliokunnan kannalta. Kaikilla on sama huoli. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä te juuri totesitte, siitä miten suuri harha tämä tavalla on, kun ajatellaan kriisin vaikutuksia maailmanlaajuisiin epätasapainoihin. Tämä koskee muitakin tekijöitä. Ei koskaan pidä laiminlyödä tätä realiteettiakaan yhtä lailla kuin komissio erittelee valtiovelan tilannetta joissakin jäsenvaltioissa, niin ehkäpä siinäkin on huomioitava, mikä vaikutus kriisillä on. Siinä tapauksessa aivan toisinpäin se on pahentanut tilannetta. Joskus kriisi on paineita vähentänyt, mutta jossakin muussa tapauksessa se on mennyt huonompaan suuntaan, tämä koskee varsinkin valtionvelkaa. Todellakin täytyy muistaa tämä hyvin hetkellinen tilanne monissa yhteyksissä ja, ja se on hyvä järkeilyssä pitää mielessä. On hyvä, kun te totesitte, että Eurooppa ei ole suurin syyllinen kriisissä, mutta kuitenkin kriisistä ulos päästessä olemme kuitenkin oman hommamme hoitaneet ja nyt täytyy saada muut vakuuttuneeksi myös. Minä olen sitä mieltä, että valitettavasti me Euroopan unionissa, tai ajatellaan tätä tiekarttaa, niin se ei riitä. Jos ajatellaan poliittisia sopimuksia niistä ehtoista, joita tarvitaan rakenneuudistuksen, no siitä nyt ei tänään puhuta, en niihin niissä viivähdä sen pidempään, mutta meillä on yksi ongelma, nimittäin unionin mahdollisuudet toimia monenkeskisesti, ja se on aika silmiinpistävää. Meidän etujen mukaista varsinkin olisi se, että monenkeskiset rakenteet toimisivat. Nyt on kuitenkin niin, että vaikka meillä nyt olisikin rakenneuudistuksia ja saataisiin talouden hallintoa, parempaa valvontaa, niin edelleen jää yksi ongelma, miten organisoidaan, ilmaistaan Euroopan unionin etunäkökohdat. Joskus on käynyt niin, että vaikka G20 onkin keksitty, niin meillä ei ole ihan oikeaa painoarvoa siellä, sellaista, joka meillä pitäisi olla. Jos ajatellaan puheenjohtajaa tällä hetkellä G20-yhteyksissä, niin lehdistötilaisuuksissa kyllä näihin asioihin käytetään paljon aikaa, mutta mainitsematta juurikaan euroa. Kun ajatellaan mikä rooli tai mikä velvoite siitäkin meille muodostuu kuitenkin G20-säkin. Sitten nämä kaksi tärkeintä toimijaa. Totta kai tilanne on paljon monimutkaisempi, mutta kuitenkin. Minulla on sellainen pikkuhuoli, ajatellaan näitä kahta tärkeimpää muuta toimijaa. Amerikkalaisesta puheen ollen, niin aivan kriisin alusta alkaen olen pannut merkille ehkä amerikkalaisista sisäpoliittisista syistä, joita en tietenkään kiistä. Yhdysvalloissa työttömyyskysymys on aivan kestämätön, koska hyvinvointijärjestelmä perustuu täystyöllisyyteen jota kuinkin. Ja se on nyt tuhattuna siitä syystä. Ja totta kai siellä on suuri kiire, mutta nyt tuloksena on se, että siellä on elpymissuunnitelma tullut toisensa perään ja alkuperäiset olosuhteet eivät ole mitenkään kohentuneet ajatellen maailmanlaajuista epätasapainoa. Heidän kanssaan ei pystytä tästä puhumaan aina, kun olen ollut yhteydessä heihin, mukaan lukien demokraatit, niin on hyvin vaikea puhua tästä heidän kanssaan. Se tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi, kun ajatellaan meidän käymämme keskustelua, niin heillä on tärkeysjärjestys ihan toisinpäin. Me haluamme vakauttaa budjettia ja sitten kyllä työllisyys tulee sitten ehkä ihmeen kaupalla sieltä perässä, niin tulee vaikutelma, että siellä se on toisinpäin. Ja nyt sitten tässä keskustelussa, jos ajatellaan amerikkalaisten vaikutusta ja osaa epätasapainoa, niin heillä on sellainen kulutusmalli, joka ei ole kestävällä pohjalla. No sitä nyt ei voida ruveta muuttamaan, ja siksi täytyy tätä tulojakoa miettiä. Miten ja milloin tämä otetaan sitten niin G20, sillä no siitä en ole ollenkaan varma. No, kiinalaisten kanssa on toinen ongelma, sen esititte hyvin. Nimittäin jos kiinalaisille puhuu todellisesta maailmanlaajuisesta talousjärjestelmästä, He ne eivät kyllä osallistu. G20 kymmenen kyllä osallistuvat, kun se ei kerran sido mihinkään. Siis meidän liikkumavaramme on aika rajattu, jotta meillä olisi jotain vipuvoimaa. Anteeksi, nyt puhuin vähän pitkälti, mutta aiheet olivat mielestäni kuitenkin tähdellisiä. Thank you very much. Mm, kiitos tästä kovasti tuskin meille kummastakaan väittelyä tässä synny, kun olemme yhtä mieltä lähes kaikesta, mutta muutama, muutama huomio kommenteistanne. Ensinnäkin se, miten voimme sitten yhdellä äänellä Eurooppana esiintyä. Voin ette kuvitella, miten, miten turhautuneita me Euroopan komissiossa olemme. Tältä osin olemme yrittäneet vakuuttaa jäsenmaita useaan useisiin otteisiin jo <clears throat> aiempina vuosina. IMFssä, Maailmanpankissa ja muuallakin siirtyä suuntaan, jossa Euroopan edut paremmin sitten muotoutuisivat eurooppalaisten edustajien äh, äh, käsissä, keitä he sitten olisivatkaan. Prosessi on ihan äärimmäisen hidas. Pieniä edistysaskelia on otettu mutta G20 puitteissa olosuhteet eivät mitenkään ole otollisia. Meillä on joukko eurooppalaisia aina, aina pöydän ympäri, mutta ei sekään yleensä mihinkään johda, koska siellä on varsinainen kundi G20 <clears throat> Sitten kun, kun Italian edustaja puhuu äh, saksalaisten ja, ja <clears throat> muiden jälkeen, sanoo, että eten minä tänään jaksa kuunnella, te puhutte ihan samaa asiaa aina, <clears throat> samaa asiaa jankutatte, eli siinä mitään siitä mitään synny. Se on, kääntyy itseään, itseään vastaan koko juttu. meidän jotenkin olisi tarpeen kyllä koordinoida työtämme. Tiettyjä, tietyt viitekehykset tietenkin ovat olemassa kaikkien jäsenmaiden kanssa. Eivät ne kaikki siellä yksittäin ole edes edustettunakaan, vaan komissio edustaa sitten kaikkia jäsenmaita yhdessä, yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa – Eli nämä, nämä viitekehykset meillä ovat valmiit. siinä sovimme etukäteen. 20 istuva komission edustaja toki aina pitäytyy näissä evästyksissä. Ja toivoisimme sitten, että jäsenmaatkin näin tekisivät. Täytyy todeta, että useimmiten toki näin myöskin on asianlaita. Me myöskin koordinoimme EUn kantoja etukäteen aina ennen, ennen G20-kokouksia, jossa aina tietyissä vaiheissa sitten me pidämme EU oman koordinaatiosession, Ehkä voimme sitten ennakoida vaikka Brasilian reaktioita siihen ja tähän äh, kommenttiin. Eli jotain yrityksiä siis yhteen ääneen puhumisessa on tehty, mutta olen yhtä mieltä kyllä siitä, mitä arvioitte, että me emme ole juuri kummoistakaan edistystä siinä sitten saavuttaneet tai mitä hyvinkään pärjää. Sitten Yhdysvaltain ja Japanin asema. Olen ihan yhtä mieltä siitä. G20 on myös pahimpana heikkoutena se, että ei ole mitään täytäntöönpanomekanismia sitten sen valvomiseksi, että mit, mitä, mitä päätetään. minä, minä olen belgialainen ja tehän ehkä tiedätte, että täällä on hallitus tekeillä jo jonkin aikaa. <clears throat> politiikka sanonta kuuluu, että hevosen voi ohjata lähteelle, mutta sitä voi pakottaa juomaan. No vähän sama juttu pätee myöskin, sama analogia pätee Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, <clears throat> Japaninkin äh, G20. Mutta hiukan eri mieltä olen siitä, että, että me emme voisi käydä tätä eh, keskustelua Yhdysvaltain kanssa. Kyllä me nyt näin teemme, kun me eh, puhumme esimerkiksi veropohjan vakiin vakauttamisesta. Eh, että siinä esimerkiksi että me motkotamme valtiovarainministerille Yhdysvaltoihin, että te tässä hidastatte elvytystä sillä täällä, vaan te pitäisi jatkaa samalla tiellä kuin me olemme eli, eli tällainen mä määrällisiä helpotuksia ja näin pois. Eli siis heillä on omat näkemyksensä, meillä on omamme. Meillä on aina kompromisseissa muotoilut, joissa, joista tieltämättä kuvastuvat nämä erimielisyytemmekin, mutta ainakin keskusteluyhteys on auki. Mitä Kiinaan tulee, täytyy taas olla yhtä mieltä kanssanne siitä, että, että on äärimmäisen hankalaa saada Kiinan edustajat pelaamaan peliä edes yhteisillä pelisäännöillä. Esimerkiksi voisin mainita edellisen kokouksen Soulissa normaaleissa olosuhteissa, vaikka kollegoilla, kollegoillamme on hyvin jyrkät mielipideerot, Brasilia ja Argentina ovat aivan aivan eri linjoilla meidän kanssamme. Silti me e- e- esitämme omat argumenttimme, keskustelemme sitten niistä ja jonkin sortin kompromissiin e- päästään yleensä, mutta kiinalaisten kanssa asia on ihan eri. Me, esitämme argumenttimme, kiinalaiset ei. Ja, ja siinä se. Mitä, sitten älä, älkää kysykö, mitä minä sitä asialle voisin tehdä. Äh, jenkit ovat sitä yrittäneet äh, eri tavoin äh, kun puhutaan esimerkiksi vaihtokurssiasioista, amerikkalaiset ovat yrittäneet sitä nätisti, yksityisesti, julkisesti, ovat käyttäneet uhkailua aseenaan uhanneet, että, että, että kon, kon, kon, lähestyneet kongressin hyväksymien päätöslauselmien kautta. <clears throat> Mikään ei ole purrut me olemme amerikkalaisen kanssa pohtineet, miten sitä pitäisi tehdä yhdessä erikseen ystävällisesti, vähemmän ystävällisin sanakääntein, mutta ei, ei, ei, ei toimi. Kiinalaiset ovat hiukan eh, joustoa eh, kasvaneet vaihtokurssi eh, on, on euron päivän kurssista riippuen hiukan yli tai ali, niin kuin viime vuoden kesäkuun. Kesäkuussakin oli asianlaita. Kysymys on siitä auki, avoinna täysin. Eli se, mitä meidän kiinalais, kiin, valtuuskuntamme edustajat Kiinasta ovat, jotka tuntevat siis Kiinan asiat paremmin, todenneet, että aikaa, se, tämä vaan vie aikaa. For a second, because... Saanko keskeyttää ihan lyhyesti? Niin kiinalaiset äh, haluavat tehdä Shanghaista yhden maailman johtavista finanssikeskuksista onnistuakseen tässä heidän täytyisi kyllä tehdä omasta valuutasta vaihtokelpoinen. Eli voisiko tämä mahdollisesti tapahtua jossain vaiheessa vai, vai eikö? My guess is as good as yours. Minun arvaukseni ihan yhtä hyvä kuin teidän Tästä ajattelin puhua vähän lähemmin seuraavassa osiossa mutta Kiina-asiantuntijamme vakuuttavat meille, että joo, joo, kyllä tämä jakelu menee, mutta, mutta se kestää, siihen menee aika. Kiinasta se aikajänne on vuosisadan, sadoissa eikä vuosissa. Kiitoksia tästä hyvin syvällisestä vastauksesta. Gunnar Högmark ja hänen jälkeensä Elisa Ferreira ja ehkäpä voitte vastata näille kahdelle sitten yhdessä. Gunnar. Kiitoksia. Tässä kyllä huomaan, että paitsi että tangoon tarvitaan kaksi, niin epätasapainoakin tarvitaan kaksi. Ja tämä joskus ehkä unohtuu, sillä kun puhutaan epätasapainoista, puhutaan aina niistä toisista, niiden toisten epätasapainosta siellä jossain, eikä siinä mitään mutta mielestäni tästä tulisi keskustella siis muun muassa valuuttakursseista ja muutamista muista asioista pitäisi puhua, en minä sitä kiistä, mutta tämän lisäksi pitäisi puhua paitsi siitä, mitä muut tekevät, niin siitä, mitä me teemme. Ähm, näin siis myös tangon suhteen. Joskus kaipaan ehkä hiukan pohdintaa siitä, miksi tämä maailmanlaajuinen epätasapaino joka meillä tänään on, on syntynyt. Ja ehkäpä me olemme jättäneet taaksemme sellaisiakin epätasapainoja, ajatellaan vaikkapa viimeistä 20-25 vuotta, niin maailmantalous on muuttunut hyvin nopeasti. Samoin äh, ihmisten määrä, jotka elävät äh, suhteellisen hyvissä oloissa, on nelinkertaistunut miljardista neljään miljardiin ja nämä mittasuhteet ovat lähes käsittämättömiä. Siis tuolloin aikoinaanhan epätasapaino oli aivan valtava, mutta emme huomanneet sitä, koska maailma oli täysin jakautunut kolmanteen maailmaan, toiseen maailmaan ja sitten ensimmäiseen maailmaan, eli meidän maailmaamme ja se, mitä tapahtui siellä muualla ei niinkään meitä kiinnostunut. Nyt kuitenkin talous on todella maailmanlaajuinen ja myös epätasapaino on maailmanlaajuista ja me näemme sen aivan eri tavalla. Yksi ongelma tähän maailmanlaajuiseen epätasapainoon liittyen on se, että me emme ole sopeutuneet näihin uusiin olosuhteisiin, esimerkiksi Yhdysvaltain vaje vaihtotaseessa ja julkisessa kulutuksessa, mutta myös euron tilanne. Me kulutamme enemmän kuin mitä meillä on, ja tämähän on hyvin pitkän ajan ongelma, jos talouskasvuamme ei saada kiihtymään. Kuitenkin kaipaisin myös keskustelua laajemmista näkymistä tämän epätasapainon suhteen, että ei puhuttaisi yksinomaan vaihtotaseesta ja valuuttakursseista. Mielestäni pitäisi puhua myös kaupasta ja maailmankaupasta, sillä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana maailmankauppa on kehittynyt valtavasti ja tällä on ollut hyvin myönteisiä vaikutuksia, mutta kehitys on ollut asymmetristä, ähm, sillä ähm, osa on jäänyt äh, ulkopuolelle esimerkiksi palvelut ja palvelut ajatellen äh, Euroopan ja Yhdysvaltain taloutta ovat hyvin suuri sektori. Ja sitten taas äh, maatalousongelmat saataisi ehkä ratkaistua, jos maailmankauppa avattaisiin maataloustuotteille. Tästä saattaisivat hyötyä äh, ne maat, jotka aiemmin kuuluivat kolmanteen maailmaan. Eli mitä mieltä olette vapaakaupasta kaupasta ja maailmanlaajuisesta maailmankaupasta liittyen tähän tasapaino-epätasapainokysymykseen, koska epätasapainojen syythän ovat juuri siellä ruohonjuuritasolla. Kiitoksia. Kiitoksia tästä hyvin mielenkiintoisesta esityksestänne. Haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Kun puhutaan kriisistä puhutaan ikään kuin koko maailma olisi kriisissä. Ja ihan niin kuin ö, kollega Högmark totesi, Euroopan unioni on kriisissä, myös Yhdysvallat on kriisissä, mutta muu maailma, ö, no ehkäpä kasvussa on ollut pieni lasku, mutta mutta ei suinkaan mitään romahdusta. Joten kysyisin Euroopan unionin roolista tässä uudessa maailmassa äh, tämän suuren muutoksen jälkeen. Ja olisiko meillä äh, yksi resepti Yhdysvalloille ja toinen ehkäpä Kiinalle, näistä paljon puhutaan, mutta entäpä sitten se resepti, jota tarvitsemme itse, itsellemme tilanteen korjaamiseksi Euroopan unionissa. Se on aika hämmentävää, kun puhutaan esimerkiksi vaihtotaseen epätasapainosta, ja tämä paketti, jonka komissio meille on esitellyt, niin äh, euroalueella ja Euroopan unionissa on myös alue, jossa epätasapainoa ei ole. Yhdysvallat ja Kiina ovat kumppaneita ja niillä on epätasapainoa, mutta tässä Euroopan unionin tilanne on kuitenkin varsin tasapainoinen. Eli voisiko Euroopan unioni johtaa tällaista kansainvälistä hallintoa näin ei ole, ja tekin totesitte, että tällaista pohjaa ei ole olemassa, mutta tässä vaiheessa Euroopan unionia haittaavat kaiken näköiset ja heikentävät kaiken näköiset muut epätasapainot. Joten minun mielestäni meidän täytyisi aivan ensin huolehtia kolmenlaisista omista epätasapainoistamme. Ensinnäkin se, että talouskasvu on riittämätöntä. Olen pahoillani, mutta ei kyllä yhden prosentin talouskasvu riitä yhtään mihinkään eikä poista työttömyysongelmaa. Ja näin ollen kasvumme ei siis ole riittävää. Ja Äh, EU 2020 strategia ei tätä myöskään tule korjaamaan, koska sillä ei ole tähän välineitä. Sitten toinen asia on äh, äh, julkinen velka ja tämä heikentää Eurooppaa ja tuo mukanaan ongelmia. Maiden välillä on valtavia eroja, maiden joilla kuitenkin on yksi ja sama valuutta euro. Ja sitten kolmanneksi ähm, korjaustoimet epätasapainon korjaamiseksi eivät ole sellaisia, jotka lisäisivät kasvua. Päinvastoin ne, jotka budjettia tasapainottavat tekevät sen aika lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä tarvittaisiin vakautta velan maksuun. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä ja näitä meidän on pohdittava, koska muuten vaarana on se, että unohdamme sen roolin, joka meillä täytyisi Eurooppana olla kansainvälisellä areenalla. Sitten vielä viimeinen kysymys. Kaikilla suurilla blokeilla on oma talousagendansa, jota ne ajavat. Kuitenkaan Euroopan unionilla ei näin ole, vaikka kilpailijoillamme näin on. Eli tarvittaisiin paitsi vapaata kauppaa myös reilua kauppaa emme me voi estää tai huolehtia siitä, että nämä esteet ovat vain, vain hyvin erilaisia eri puolilla. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Yritän vähän vastata eh, siinä järjestyksessä, kun kysymykset ja kommentitkin esitettiin. Niin, ne olivat aika samansuuntaisia monetkin, koska molemmat puhuitte siitä, että me, me pohdimme paljon sitä, mitä, mitä muiden pitäisi tehdä, mutta emme niinkään, mitä itse voisimme tehdä. Mutta ihan äh, samaa mieltä en nyt kuitenkaan tästä äh, jaksa olla, koska kyllä minä tässä esittelin äh, aika paljonkin toimenpiteitä, jotka mielestä, joiden mielestäni pitäisi olla meidän kortemme tässä äh, G20-keossa. Emme tiedä sinällään äh, riitä, mutta emme nyt enää, tässä, niistä nyt sen enempääkään osaa äh, ja arvaa sanoa. Mutta miksi sitten ei, ei, uudesta Äh, syy siihen, miksi en lähtenyt yksityiskohtaisesti sitten analysoimaan sitä, mitä EU pitäisi tehdä näiden epätasapainotilojen korjaamiseksi, on vähän niin kuin mitä edustaja Ferrari sanoi, että, koska siksi, että me, me, meidän roolimme näissä ei ole merkittävä. Esimerkiksi euroalueen vaihtotase äh, tilanne on aika äh, tasapainoinen enemmän tai vähemmän. Ja ei tässä ole mitään suurta muutosta odotettavissakaan sen vuoksi me sitä kautta oikeastaan osaa sitten näitä maailman laajuisia epätasapainotiloja sitten oikein poistakaan, koska me, meidän roolimme niissä on pieni. Eli silloin painopiste on väistämättä muiden tekemisissä. Ja sitten kommentti siitä, että, että, että me, eikö, eikö asioista pitäisi puhua vähän laajemmin, eikä pelkästään se vajetta tässä vatkata toki taloustieteilijöiden kanssa kun, eh, ja päättäjien kanssa, kun puhuu 20 puitteissa. Tästä nimenomaan juttu kulkee se eh, vajeista. Eh, esimerkiksi Kiina mm, jossain vaiheessa kun me äh, osoitamme, osoitamme sormemme heidän suuntaan, että, että teidän täytyy tehdä tälle ylijäämällenne jotakin, koska teidän äh, äh, valuuttanne on aliarvostettu. Sitten kiinalaiset heti heittävät kysymyksen muista tasapainotiloista, köyhyyskuiluista Afrikassa, ja Kiinassakin ja sitten taas suhteessa kehittyneisiin talouksiin että niitäkin pitäisi puhua, siitäkin pitäisi puhua. Tätä, tällä tavoin he ö, kuittasivat tämän ongelman, eivätkä halunneet osallistua keskusteluun sen kummemmin. Minusta näin teknisesti ajatellen EUn kannalta olisi parempi keskittyä vaihtotaseen epä, tasapainotiloihin, eikä, eikä sitten alkaa vetää näitä muita epätasapainotiloja mukaan. Ne ovat olemassa toki, mutta ei, ei, niiden, niiden kanssa nyt ei ainakaan päästä puusta pitkään, sen paremmin Kiinan kanssa kuin muutenkaan. Siellä Höökmartilla kommentti. No minä lähinnä ajoin sitä takaa, että ei pitäisi keskustella muista epätasapainoista. Täytyy ymmärtäisimme tämän päivän ongelmat. Meidän täytyy nähdä, että tämä on pitkältä ajalta mistä nämä kysyt ovat peräisin. Taustalla on myös se, että meidän täytyy sopeutua uuteen todellisuuteen. Sitä minä enemmänkin ajoin takaa. There, there, I, I, I... Joo, joo, ilman, ilman muuta. Olen ihan samaa mieltä. Nämä pohjimmaiset syyt ovat paljon syvemmällä kuin mitä, mistä nyt on puhe. Niin mainitsette myös kaupan ja kauppahan on aivan ratkaisemaan tärkeä asia. Yksi toistuva kommentti kaikissa G20 muistioissa on se, että, että meidän, pitäisi saada, meidän pitäisi saada Dohan kierros valmiiksi ennen, ennen pitkään. Ja eurooppalaisina olemme samaa mieltä, mitä suuremmassa määrin ja pyrimme edesauttamaan kierroksen valmistumista muualla maailmassa äh, poliitikot eivät välttämättä ole yhtä innostuneita asiasta. Mitä nimenomaisesti maatalouteen tulee, en lähde puhumaan ilman lakimiehen läsnäoloa siitä mitään. Uh, then turning to, to Mrs. Sitten edustaja Ferreran kommentti, kommenteista vielä olen yhtä mieltä äh, sitä, että, äh, että, äh, että maailmantalouden rahoituskriisi oli nimenomaan kehittyneiden talouksien kriisi. Ja nyt sitten esimerkiksi Tunisia ja Egypti eivät juurikaan ole kovinkaan painavia tekijöitä, vaikka ne nyt ovat tapetilla. Niiden, tämä, ulkomaan finanssit ovat aika rajalliset näiden maiden näiden näiden maiden ei olisi, olisi, olisi olisi syytä ainakaan jatkaa samalla tiellä. Heidän tulisi, tulisi tiiviimmin liittyä maailmantalouteen, eikä pidä verukkana sitä, että etteivät ainakaan ole syypäitä tähän, näihin maailmantalouden kriisiin. Mitä sitten Euroopan unionin tulee viittaan äskeiseen kommenttiin. Tilanne on siis epätasa. Meillä on suhteellisen hyvä sisäinen tasapaino, mutta että EUn reaktiot ovat riittämättömät. En, en nyt valmaa halua tähän keskusteluun purautua syvemmälle. Niis, niis, niiden parissa puuhavat kollegani, jotka, joilla on parempi asiantuntemus näissä asioissa Eh, erityisesti eh, he, nämä ovat sisäisiä asioita ja niille on eri, varattu aivan omat kokousajat. Ja siinä me olemme tietysti tasa, tasapuolisia kumppaneiden kanssa, katsokaa me, meitä, me, me olemme, meillä, meillä menee hyvin. Eh, kenties hiukan tässä tulee liiotelluksi, mutta näin tätä peliä pelataan. Eiköhän tässä tullut jo suurin osa katetuksi. Seuraavaksi puheenvuoron saa Ulle Schmidt ja hänen jälkeensä kollega Svoboda. Thank you very much. Kiitoksia. Jos, niin kuin totesitte, ongelma on siinä, että mainitsemanne maat ikään kuin toistavat itseään, ehkäpä hyvä niin, mutta ajatellen vaikkapa yhdistynyttä kuningaskuntaa, niin mikseivät ne voi käsitellä asiaa ja mikseivät nämä neljä, viisi maata voisi sitten Euroopan unionia edustaa. Näinhän tämä ongelma ratkeaisi aika käytännöllisellä tavalla, koska tänään edustatte te Euroopan mannerta ja huomenna sitten kolleganne. Tätä voi olla vähän vaikea ymmärtää. Ja todella aina ei ole helppoa ymmärtää, miten maailma makaa. Joten tästä pitäisi varmaan olla tietoinen. Entäpä sitten G20 rooli? Niin, G20 rooli, kaikkia maitahan G20 ei edusteta. Keskustellaanko tästä näissä kokouksissa ylipäätään? Ja siitä, miten äh, tilanne voisi demokratisoitua, sillä jos he haluavat antaa äänen, globaalin äänen, niin tämäkin pitäisi varmaan ottaa huomioon, koska muuten vakavien ongelmien ratkaiseminen voi olla aika vaikeaa. Kun mainitsette Kiinan, kommentoitte hiukan sitä, mitä Euroopan tai G20 mielestä Kiinan pitäisi tehdä, mutta ette sanallakaan maininnut demokratiaa tai monipuoluejärjestelmää. Onko demokratian saavuttaminen Kiinassa mahdotonta? Tästä on ollut sarja artikkeleita Financial Times-lehdessä ihan pari viikkoa sitten. Niissä todettiin, että itse asiassa ää, Kiinan tilannetta helpottaa se, että siellä ei ole demokratiaa. Esimerkiksi Intialla on huomattavasti vaikeampi hoitaa esimerkiksi tiettyjä infrastruktuurikysymyksiä kuin Kiinan. Keskustellaanko näistä asioista ylipäätään G20 puitteissa? Sillä kun tästä vastuullisuudesta puhutaan, niin mielestäni tämä olisi kyllä äärimmäisen tärkeää. Viimeinen kysymykseni huomioni liittyy Saudi-Arabiaan. Puhuuko Saudi-Arabia muiden öljyntuottajamaiden nimissä vai arabimaiden äh, vai arabiliigan maiden vai mitenkäs se oikein mahtaa olla. Entäpä Pohjois-Afrikka ja se alue? Tämähän voisi todella olla tulevaisuudelle tärkeä myös G20. Thanks very much. Kiitos. Nykyinen tilanne on tietysti johtuu rakenteellisista epätasapainotiloista, jotka ovat olleet resonoimaan jo vuosia, ja sitten rahoituskriisin siinä äh, osana. Nyt Yhdysvaltain kongressi julkaisi vähän muutama päivä sitten tämän kriisikertomuksen. Onko komissio perehtynyt siihen ja mikä komission äh, kanta tämän äh, raportin päätelmiin on? ei tietä, emme kaipaa tietysti virallista asiakirjaa tästä, mutta jonkin kommentin, onko sillä jotain relevanssia komission työhön mitä sitten äh, vielä tulee tähän G20, joka, josta kuullaan varmaan lisää äh, seuraavassa osiossa, äh, mikä tämä se tehokkuus sitten tässä poppossa on? että tietenkin tämä demokratia, demokraattinen edustavuus on yksi ulottumitti. Kallistahan se on, mielenosoitukset nielevät rahaa, media hypettää, mutta tulokset jäävät usein ainakin tavallisen kansalaisen mielestä varsin laihoiksi, esimerkiksi minun mielestäni. Onko komissiolla jotain aikeita tehostaa sen toimintaa tai yhdistää se johonkin toiseen elimeen? Mikä komission kanta tähän on noin, eli summaan? sitten, entäpä sitten nämä rakenteelliset epätasapainotilat ja sitten ja äh, pääomamarkkinoiden äh, keinottelu äh, taipumukset. Euroopan unionille tuntuu olevan kaksi asemaa. Sarko, Sarkosi myöntää, että keinottelu eh, tässä näyttelee tiettyä roolia ja komissio väittää, että no ei keinottelu mikään ongelmalla tai tämmöinen spekulointi kun esimerkiksi primärituotteiden ja teollisuustuotannon osalta haluttiin vaan pitää yllä fasadia, eikä näyttää esittää mitään, tai antaa ymmärtää, että mitään, mitään ristiriita on. Missä vaiheessa tämä, tämä keinottelu, kysymys teillä on puol, jossain jonkun komprom, johonkin kompromissiin, kun tyydytte, tai kun tavoittelette? Ei, kompromi, ei tietenkin tämä keinottelu mikään näiden tasapainotekijöiden perussyy on, mutta varmaankin osaltaan vahvistaa joitakin näitä epätasapainotiloja. Ja jos näin on, niin silloin herää kysymys, olemmeko nyt sitten sääntelyn purun tien kulkeneet loppuun – vai niin, vai niin kuin muutamat amerikkalaiset ovat antaneet ymmärtää, kannattaisiko nyt sitten äh, alkaa pien päivästä luomaan uutta maailmanlaajuista sääntelyverkostoa uudessa hengessä, ei, ei vanhan mallin mukaan. Tämä oli minun kysymykseni. Thank you very much. Kiitoksia kovasti näistä kirjavista kysymyksistä, kaikista niistä. No, siinä järjestyksessä, kuin ne tulivat esille, puhutaanko sitten yhdellä äänellä, että toistetaan itseämme. No paljon yksinkertaisempaa järjestelmää ei kai voi olla, missä suuret jäsenvaltiot kuitenkin ovat läsnä, edustavat myös sitten EUta. Tässä olen agnostikko. No ensinnäkin en ole ihan varma, että suuret jäsenvaltiot haluaisivat tätä tehdäkään. Jos Saksa edustaisi EUta, niin Saksa ei silloin voi edustaa Saksaa. Ajaa omia näkemyksiään jos ne poikkeavat jossain määrin EUn näkemyksistä tai sitten aiheissa, joissa ei ole mitään yhteistä. En ole ihan varma, että he sitä haluaisivatkaan tehdä. Mutta kun me keskustelemme tätä komissiossa, keskustelemme tästä ja mietimme, mitä seurauksia Lissabonin sopimuksella pitäisi olla, niin me olemme todenneet, että meidän mielestämme – pitäisi olla EU-kannan puolelta joku edustamassa, ei nyt ihan samalla viivalla, mutta sitten herra Barroso, Van, Van Rompuy, valtiovarainministeritasolla, meidän puoleltamme komissio, tai sitten jäsenvaltio, joka on jo läsnä, tai puheenjohtajavaltio. Sillä nyt ei ole niin suurta merkitystä meillä, mutta kyse on vain siitä, Haluavatko suuremmat jäsenvaltiot ryhtyä tähän? No, samalla tavalla kun käydään keskustelua G20 edustavuudesta ja sitten tehokkuudesta, siinä varmasti on jotain kytköstä. Kun kysytte, onko tästä keskusteltu, niin todella paljon itse asiassa. G20 jäsenet ovat sitä mieltä, että he eivät ole kovin edustuksellisia ja haluaisivat olla edustuksellisempia. Korean kaudella esimerkiksi Malawi osallistui useaan kokoukseen, Etiopia osallistui kokouksiin, Singaporekin. Näin tavallaan myös tarjotaan kättä G20 ulkopuolellekin on tällainen yhteinen ymmärrys tai ohje olemassa, että ne maat, jotka edustavat jotain tiettyä maantieteellistä aluetta, voisivat kertoa tuon alueen muille maille siitä, mistä on G20 keskustelu. Esimerkiksi Afrikan kohdalla on nähty, että sillä on oma sijansa, kun se esimerkiksi Saharan eteläpuoliselle Afrikalle kertoo asioista. Saudi-Arabia on samalla paikalla arabimaiden kannalta. No en tiedä, vastaako kysymykseen siitä, edustavatko sitten öljyn tuottajan valtioita tai Arabiliittoa, niin ainakin Saudi-Arabia hyvin usein niin kyllä usein, varsinkin jos on jotenkin täydellistä, niin epäilemättä öljyntuottajavaltioita. Mutta ehkä laajemminkin lähi aluetta. Se on aika aliedustettu ylipäätään ollut G20. Palatakseni kuitenkin tähän tehokkuuden ja vastuunkannon suhteeseen. Se on jo suuri ryhmä. Joskus tulee sellainen vaikutelma, että keskustelut pitkittyvät, kokoukset eivät ole enää keskusteluja, vaan lausuntoja toinen toisensa perään, ei enää kuunnella toinen toisiaan, ei ole minkäänlaista vuorovaikutusta. No sitten rupeaa ajattelemaan, että haluaisin ryhmän kokoa leikata, että olisi parempaa vuorovaikutusta. Saataisiin aikaan jotain konkreettisempaa. Ei minulla mitään ratkaisua tähän. Yksi ratkaisu on se, että on alaryhmiä, työryhmiä, jotka keskustelevat vain jotain pientä osaa esityslistaa, jos käytetään pari päivää pienten osan esityslistaa, niin varmasti todellisia keskusteluja syntyy. Se on yksi tapa ratkaista, mutta se kuluttaa paljon voimavaroja sekin. En tiedä, onko minkälaista ratkaisua olemassa. Ei oikeastaan ole olemassa. Tämä liittyy herra Svoponankin kysymykseen. Mikä on teho mitkä ovat tulokset G20. Pitääkö olla toinen taho? No, on G8 edelleen olemassa. G7, anteeksi. Kysymys ilman mikrofonia. In, in Toronto. No, Torontossa meillä oli G8 ja G20 kesken kokouksia rinnakkain, ja ne, jotka olivat molemmissa, niin sanoivat, että ei voida ajatella, että G20 on kuollut ja kuopattu, että G20 on sen roolin omaksunut. Siellä on tiettyä tehokkuutta keskustelussakin. Olen samaa mieltä, että täytäntöönpanoa varten ei ole mitään mekanismia. Ei voi G8 jäseniä pakottamaan, ei G20 jäseniäkään voi ruveta pakottamaan. Mutta kuitenkin vertaispainilla on roolinsa ja ylipäätään, jos väki jostain on sopinut, niin ainakin yrittävät päätöksiä täytäntöön panna. Ei pidä myöskään unohtaa, että G20 on sanotaankaan tuloksia kriisiä ratkaistaessa. Kun se syntyi, niin rahoitusmarkkinoilla kävi niin, että G20 puitteissa pystyttiin yhteensovittamaan toimia. Siellä sovittiin ja sitten täytäntöön pantiin sovitut asiat. Ja nyt on se, että olemme pääsemässä irti kriisistä. No, se oli, ei se nyt helppoa ollut, kun oli valtava kriisi käsillä. Mutta helpompaa siitä syystä, että kaikilla oli kuitenkin sama, sama lehmä ojassa, että sitä oli helpompaa täytäntöön panna. Nyt ongelmana se, että enää ei ole sama lehmää kaikilla ojassa. Ja siksi kaikki eivät välttämättä täytäntöön pane sovittua yhtä helposti. Kuten totesin, tällaista hyötyä saattaa syntyä. Minulla ei mitään ratkaisua. Siihen pitäisikö sen olla G20, G8 vai G7 vai pienempi ryhmä. On kaikenlaisia mahdollisuuksia mainittu. Olisi ryhmä, joka käsittelisi vaihtokursseista. No, no sitten siellä olisi Kiina yksinään eikä ketään muuta. No se olisi varmasti ihokasta se. Entäpä sitten onko komissiolla mitään kantaa tähän, niin ei meillä ole mitään sovittua kantaa. Komissio sitä nyt ollaan harkitsemassa ja miettimässä. Aina tulee uusia esityksiä, kun Lagarde esittää jotain ja, ja sitten muut tutkijat tekevät omia esityksiään, niitä ruoditaan, kerromme mielipiteemme lähintä ollaan sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi ainakin puhua yhdellä äänellä. Mitä muutoksia sitten toteutetaankin, niin ainakin siihen suuntaan pitäisi mennä. Viime kädessä olkoon se lopullinen tavoite, että Euroopan unioni puhuisi yhdellä äänellä. Tässä valossa myös näitä esityksiäkin pitäisi miettiä. Herra Svobodan kysymykseen. USAn kongressin raportti, sehän on valtava. Meillä on omat rajamme meilläkin. Ei meillä ole vielä tilaisuutta tullut tutustua tarkemmin siihen. Totta kai ensi tilaisuuden tulleen teemme niin, mutta emme niin pitkällä ole vielä. Jos on tässä lisätä, mehän olimme vastikaan Yhdysvalloissa pienen valtuuskunnan kanssa tapasimme herra Angelitiksen ja hänen henkilökuntansa. Ja sovimme oikeastaan tuolloin, että kun hänen raporttinsa on valmis, hän tulee se meille esittelemään. Olemme ottaneet hänen yhteyttä ja katsomme, että voisimmeko saada hänet tänne vieraaksi. Kuusi demokraattia on tukenut tätä raporttia ja neljä republikaania ää, Äh, eivät hekään ole täysin samoilla linjoilla äänettäisivät siinä jakaantua kolme yksi. Saan nähdä, saammeko herra Angelitiksen vieraksemme vai emme. Ai, anteeksi, jäikö tämä vielä kesken? There was, was one... Niin todellakin vielä yksi juttu. Minä kutsun keinotteluksi tee Sarkozyksi sitä. Mutta siis onko keinottelulla oma sijansa, varsinkin raaka-ainemarkkinoilla vai Eikö ole mitään ongelmaa? On, on Greek sovereign debt, I think. Kreikan valtion velasta ehkä jotain keinottelua on ollut. Niin siis, että komission kantaa että ei siinä mitään ongelmaa ole. Mutta niin oikeastaan ehkä varovaisempi olemme siinä, kun sanomme, että tähän mennessä veden erittelyjen pohjalta, kun tiedetään, että tämä ei vielä saatettu päätökseen ja vielä, vielä tarvitaan työtä, mutta ainakin tämän analyysin pohjalta, mitä nyt on tehty, niin emme ole pystyneet osoittamaan myöskään, että keinotulla on ollut mitään sijaa. Ei se kuitenkaan tarkoita, että sillä ei ole mitään sijaa. Voi olla, että päädytään eri johtopäätöksiin. Haluaisin myös sanoa, että keinottelu voi pahentaa rahoituskriisiä, mutta voi se myös helpottaa tilannetta. Jos rahoitusmarkkinoita osallistujen voimin käytetään, niin tavallaan, että turvaudutaan suurilta vaihteluilta, niin kaikki maailman paha ei johdu keinottelijoista niin en haluaisi väittää. Mutta tässä nyt vain haluan todeta, että me emme ole niin pitkällä vielä. Meidän analyysimme on kesken. Eikä ole mitään selvää näyttöä siitä, että keinottelulla olisi mitään sijaa. Mutta jälleen kerran tämä on asia, jota vielä mietitään Ranskan kaudella. Viimeiset kaksi puheenvuoropyyntöä Nikolaus Huntis ja Danutta Hybner. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπέξ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αρχική... Kiitoksia herra Bex näistä alustavista kommenteistanne, joista olen kovin kiitollinen. Teillä näitä jopa olevan vähän huumorin tajua kuitenkin äh, ehkä sitten äh, äh, väärin, väärinmäisin jotakin aluksi, kun kuulosti aika, aika lapsellisenkin toivekkaalta optimistilta, mutta sitten tuonnepana vuorollanne, näittekin sitä asiat vähän realistisemmassa valossa. Mutta kuten sanoin, tämä äskeinen vastaus keinottelusta ja Kreikan valtionvelasta – vähän veti minun mielestäni mattoa kommenttien alta pois. Joka tapauksessa haluaisin kysyä, että onko jotakin näyttöä semmoisesta olemassa, että että jo, tietty mekanismi voisi kriisin aikoina tehota noin vakavalla naamalla voisiko näin sanota. miksi me olemme Kiinasta huolissamme, kun siellä on ylijäämää? Eh, miksi he sitten omaa yli, ylijäämäänsä lähtisivät meidän pyynnöstämme laskemaan. Meillähän on Saksassa sama tilanne, ei sielläkään suostuta eh, ylijäämää kaventamaan, vaan oli hyvinkin eh, tiukoissa puitteissa toimivat kuin kuin Kiina G20 yhteydessä. mist, mi, mihin tämä toive kuuten sitä Kiinan toimintahalusta ylipäätään perustuu? sikäli kun on kansainvälistä keskustelua ymmärtänyt, niin, niin Saksa ja, ja Kiina pyrkivät panemaan aina vähän paremmaksi, toinen toistaan vähän paremmaksi. Eli syytä pikemminkin olisi pessimismiin. Osoittamanne tasapainottomuustilanteet johtuvat eh, eri maiden erilaisesta rahapolitiikasta. Eh, Euroopan politiikasta voin todeta sen verran, että, että, että, että meillä täällä maailman riesanamme on aina muuttuja nimeltään työvoimakustannukset. Ja se, mitä totesitte talou- hyvästä taloushallinnosta, eh, ei ole mitään muuta kuin pyrkiä parantamaan eurooppalaisten työläisten tilannetta. Te peräänkuulutatte kiinalaistyyppisempää joustoa, pidempiä työpäiviä pienemmällä palkalla. Eli pitäisikö tässä nyt sitten heittäytyäkin pessimistiksi ajatellen, kun, että tämä, kun tämä ei olekaan tällaista lapsellisuutta, vaan pyritään kilpailukykyä kasvattamaan palkkoja laskemalla ja kiristämällä ruuvia työntekijöiden suuntaan. E, e, toiveet Kiinan tapaisten maiden ylijäämän leikkaamisesta tuntuvat toiveajattelulta minun mielestäni. Uh, Chair, uh, I am sorry. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani sitä, etten kuullut alustustanne, mutta kun saavuin saliin, totesitte juuri, että Euroopan unionin tulisi nyt ennen kaikkea keskittyä vaihto tasetilanteeseen, siis Kiinan suhteen. Ja kyllä se minulle sopii, kunhan emme yksin osaan katso ää, ähm, muutoksen suhteen vaihtokurssimuutosta. Minun mielestäni olisi virhe, jos eurooppalaisina emme tarkastelisi koko rakenne muutosta joka tulee tulevaisuudessa luomaan mahdollisesti epätasapainoa, mutta tämä liittyy kilpailukykyyn eikä yksinomaan valuuttojen aliarviointiin. Minun mielestäni meidän tulee katsoa vaihtotaseen alijäämää, valuuttakursseja ja mahdollisesti myös kauppaa. Tämän lisäksi asian tulisi syventyä, koska muuten jos emme seuraa kaikkia niitä voimia, jotka tähän epätasapainoon vaikuttavat, meidän saattaisi olla hyvin vaikeaa löytää vakauttavaa mekanismia, kunhan kiinalaisten kilpailukyky paranee entisestään eikä perustu yksinomaan edulliseen vaihtokurssiin. Katsooko komissio analyysessaan myös muita voimia joita tässä taustalla on. Ja nähdäänkö mahdollisesti näiden voimien vaikutus tuleviin epätasapainoihin maailmantaloudessa? Thank you. Um, I must clarify. Kiitoksia. Selvitäisin muutama asia, kun puhuin keinottelusta ja sanoin, että meillä ei ole mitään näyttöä tai viittausta siinä, että kenuttelualla olisi mitä sijaa ollut. Minä viittasin raaka-aine markkinoihin, elintarvikkeiden hintoihin, en Kreikkaan. En ole sanomassa, että komissio olisi analysoimassa sitä, että keinottelulla olisi jotain vaikutuksia ollut Kreikan rahoitusmarkkinoiden käyttäytymiseen. Sitten kommentti siitä, olenko lapsenomaisen toiveikas. Haluaisin tässä jotenkin taivutella kiinalaisen vastaisin eräällä lainauksella ranskaksi. Anteeksi tulkit. on ihan noin suoraan päästä ehkä ihan oikea, mutta tämän suuntaista ei pidä täytyy siis yrittää tehdä kaikkemme ja täytyy olla päättäväinen saadakseen jotain aikaa. Olemme ehkä saamassa jotain tuloksiakin jo, kun olemme vakuutelleet kiinalaisia ja ajatellaan tätä 12-vuotissuunnitelmaa. Kiinan talouden kasvun tasapainottaminen on Kiinan edun mukaista. Kulutusaste Kiinassa on 40 prosenttia vähän alle BKTLstä. Ei se ole Kiinan edun mukaista siis kadumiehen edun mukaista Kiinassa. Ei ole minkäänlaista sosiaaliturvaverkkoa. He joutuvat säästämään valtavan osan tuloistaan, jotta lapset voivat käydä hyviä kouluja, koska koulutus maksaa omaisuuden ja valtio osallistuu hyvin vähän. Kiinan täytyy jotenkin oman väkensä hyvinvointia ruveta kohentamaan – Kiinalaiset ovat tästä jo tietoisiakin. Pikkuhiljaa siis, jälleen kerran pikkuhiljaa ovat miettimässä uudelleen rakenteita ja suuntaamassa uudelleen Kiinan kasvua. Muuten en vastannut. Ja se ei joudu siitä, että olen sitä mieltä, että ei pitäisi kysymykseen vastatakaan. Tässä tuli aikaisemmin esille kysymys Kiinan demokratiasta – ja herra Liu on edelleen vankilassa. Niistä ei keskustella G20 puitteissa, koska ne eivät ole G, siis G20 talouselin. Totta kai niillä oma osansa on, kun kiinalaisten kanssa puhutaan. Ja on sillä vaikutusta myös Euroopan unionin kantaan suhteessa Kiinaan. Muuta kuin todetaan, että ei demokratia ole riittävästi, että on niin kuin helpompaa kiinalaisilla tehdä tiettyjä päätöksiä, reagoida nopeammin. No, siinäkin Kiina-asiantuntijamme ovat eri mieltä. He nimittäin sanovat, että järjestelmä perustuu niin pitkälti yksimielisyyteen, yhteisymmärryksen, että tulee sellainen ilmiö, että ei tämä vuoden, viime vuoden Kiina-EU-huippukokouksessa – ei tavallaan pysty pääsemään kompromissiin. Ja analyysi oli se, että, että kiinalainen edustaja oli tullut, siis pääministeri, raja tuli vastaan. Ei hän ei voinut sen pidemmälle mennä, koska siinä keskustelimme johonkin tiettyyn suuntaan. Äsken totesin, minkälaisia keskusteluja me ovat G20, vain sanovat, ei, se johtuu siitä, että he eivät voi liikahtaa, heillä ei ole valtuuksia mennä pidemmälle. Ehkäpä järjestelmä luo rajoitteita heillä, mutta toisen tyyppisiä. Sitten vielä palatakseni viimeisimpiin kysymyksiin. Totta kai, niin siis ei tietenkään ajatuksena ole, että EU-sta tulisi Kiina. Leikkaisimme palkkoja kohtuuttomasti. Ajatuksena on, että kiinalaisilla työntekijöillä olisi samat sosiaaliedut. Ja näin he pystyisivät säästämään vähemmän ja kuluttamaan enemmän. Näin me yritämme kertoa kiinalaisille viranomaisille. Kyllä se jossain vaiheessa perille menee. Rakenneuudistuksesta Euroopan unionissa – siis Kiinassa. Luulin, että mainitsin myös Euroopan unionin. Pitkälle menevät ilmiöt, joilla on vaikutusta Euroopan unionin talouskasvuun. No jos ette sitä kysynyt, silloin ymmärsin väärin kysymyksenne. Sitten ole ihan oikea ihminen puhumaan Euroopan unionin rakenneuudistuksista. No ehkä Kiinan kohdallakaan on oikea ihminen, mutta täällä nyt olen kuitenkin vastaamassa. Siitä minulla on parempi käsitys sikäli, että kaikki nämä tekijät, joita me tarjoamme Kiinalle. Ajatellaan esimerkiksi rakenneuudistuksia, rahoitusmarkkinoiden kehitys. Nyt siellä on rahoitusala, valtion käsissä. Investoinnit eivät perustu talouden perusasioihin, vaan no, sanotaan, että nyt pannaan tonne maakuntaan tai tolle alalle. Se ei ole välttämättä ihan optimaalista investointia ja tämän tyyppisiä rakenneuudistuksia haluaisimme kiinalaisten toteuttavan, kun totesin aikaisemmin alustuksessa, että heidän se pitäisi myös miettiä yhtiöverotusta, jos ajatellaan valtioomisteisia yrityksiä, koska siinä pääoma menee väärään osoitteeseen. Kun siellä on paljon valtion omisteisia yrityksiä, ne tekevät valtavaa voittoa, eivät tiedä mitä voittonsa kanssa tekevät. Sitä ei voida osakkeen omistajalle antaa, kun omistajakin ei ole, paitsi valtio. Eli tekevät investointeja, jotka eivät ole mitenkään optimaalisia. Siellä on aika paljon valkoisia elefantteja tästä syystä. Jos tämä olisi enemmän markkinavetoisempaa, taloudellisten toimijoiden vetämää, niin siitä olisi hyötyä Kiinalle. Sydämelliset kiitokset, herra Beck. Näin hoidimme tämän ensimmäisen osion. Siirrymme suoraan toiseen. En tässä nyt halua lisäkysymyksiä enää esittää. Aika on mennyt. Mutta kun me puhumme näistä epä tasapainoista, niin tosiasiahan on se, että Kiina vie hyvin paljon Yhdysvaltoihin ja suurelta osin tämä eh, liittyy Yhdysvaltain tekemiin päätöksiin. Ajatellaan vaikkapa General Electric-yritystä kaikki, mikä ei nyt ole kaikkein korkeinta teknologiaa, tuotanto on siirtynyt Kiinaan. Tämä on ihan vapaaehtoinen ja yhdysvaltalaisen yrityksen tekemä päätös. Tämä ei liity mihinkään politbyropäätöksiin Kiinan kansantasavallassa. Ja sitten valitetaan sitä, että nyt Yhdysvallat joutuu tuomaan ne tuotteet, joita se välttämättä tarvitsee Kiinasta. Näin se nyt vaan on. Nikolas Huntis puhuu hyvin voimakkaasti e, eroista Euroopan unionin sisällä. Meillä on unionissa sisämarkkinat, e, jotka vielä, vielä eivät ole täysin etabloituneet, mutta hyvin pitkälti jo hoidettu. Ja kun epätasapainoa on vaikkapa Saksan e, yhtäältä, Kreikan, Portugalin toisaalta välillä, älkäämme unohtako seuraavaa asiaa. Saksan viennistä 55 prosenttia tuodaan muihin EU-maihin. Eli kun Saksa vie jotain vaikkapa Yhdysvaltoihin tai Kiinaan tai muualle, niin 55 prosenttisesti tästä hyötyvät muut EU-maat. Jos Saksa vähentää vientiään, niin muut maat äh, vievät tätä tässä suhteessa vähemmän Saksaan. Eli kun joku haluaa vaikkapa saksalaisen auton tai muun teknologiatuotteen, niin äh, ei se nyt johda siihen, että jos tätä autoa ei viedä Saksasta muualle maailmaan, niin ei varmaankaan se vaikuta siihen, että portugalilaista portviiniä yhtäkkiä vietäisiin jotenkin enemmän. Ei tätä näin voi nähdä. No niin, siirrymme nyt tämän huomion jälkeen seuraavaan esityslistan kohtaan. Herra Beks, me nyt todella koettelemme teitä tänään, ettekä edes saa hyvää kupposta kahvia tästä palkaksi. Tämä on aika vaivalloista nyt, mutta me todella arvostamme teidän sitoutumistanne tähän asiaan. Ja nyt pyytäisin, että alustaisitte meille tästä seuraavasta aiheesta, nimittäin uudesta maailmanlaajuisesta rahajärjestelmästä, valuuttajärjestelmästä. And it's a pleasure to, to see that uh, people are interested in asking. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämähän on kovasti, kovasti miellyttävää. Nyt ihmiset ovat kiinnostuneita oikeasti ja kysyvät älykkäitä kysymyksiä. Näin ei suinkaan, kuulkaa. Aina ole asianlaita. laita. Niin, siis tämä uuden äh, maailmantalouden rahapolitiikan kuviot. Tämä on yksi G20 äh, tulevan puheenjohtajakauden äh, pääteemoja. Taannoisessa Brentti Sarkosin pitämässä ohjelmapuheenvuorossa hän käytti termiä epäjärjestelmä vuodesta 1976 voimassa olleesta järjestelmästä. No on sen nimi nyt mikä hyvänsä tämä nykyinen epäjärjestelmä, hybridijärjestelmä, meidän, meidän mielestämme on vähän kuvaavampi, kuvaavampi nimi kumminkin, on palvellut meitä kohtuu hyvin viimeksi kuluvat 40 vuotta. Sekä pitkälle kehittyneet että nousevat taloudet ovat saaneet nauttia pitkästä vakaan hinnan ja hintakehityksen ja vakaan kasvun aikakaudesta Muistettakaan, että ei tämä kriisi suinkaan johtunut äh, rahapolitiikan äh, epäonnistumisesta, äh, pikemminkin päinvastoin. On hyvin pystynyt vastustamaan näitä hintaheilaisuuksia. Tässä on kyetty, pyritty yhdistämään parhaat piirteet monista elementeistä, mutta kuten sanottu, maailma on muuttunut. Tämän vuosisadan maailman talous talous eh, pyörii aika pitkään no, nousevien talouksien Kiinan ja tuonnepana Intian ympärillä, mikä selvästikin eh, vaikuttaa kansainväliseen rahapolitiikkaan. Mutta kuten myös viime vuosina olemme eh, huomanneet, että nykyjärjestelmä kärsi monista puutteista, joihin on puututtava, jotka on korjattava. Ja mitkä, mitkä nämä puutteet sitten pahimmillaan ovat? No ensinnäkin tämä vaihtokurssi, niin kuin äsken jo puhuttiin kun äh, talousmiehet äh, näitä valuuttavaihteluja analysoivat, tulevat siihen tulokseen, että, että lyhyen aikavälin vaihtokurssien vaihtelut eivät, ei ole niin vaarallista, ei siitä ole oikeastaan pahempaa haittaa, mutta merkittävät ja pitkät äh, valuuttojen väärin sijoittumiset toisensa nähden sitten vaikuttavat pitkäaikavaikuttaisesti investointeihin, työllisyyteen, säästöihin, näin poispäin. Ja tätä on käytetty pitkään argumenttina kellu, vaihtovaluuttojen kelluttamista vastaan vaikka tämä sitten juontuisikin pitkään vaikutteisesta epätasapainosta siinä kumminkin sitten pitkään monessa tapauksessa sitten johtavat pitkäaikaisiin eh, pitkäaikaisuuden, pitkäaikaisen vaikutuksiin. Me olemme puhuneet tästä kemminkin näiden kiinteiden vaihtokurssien eh, heilahteluista, äsken Kiinan osalta kuultiin. Toinen äh, riittää, ongelma riittyy pää, pääomavirtojen äh, heilahteluihin. E, välillä, välillä äh, pääoma on liikkeellä runsain mitoin, niin sitten yhtäkkiä tulee täys stoppi. Tätä, tässä pitäisi olla tietyt perustekijät mukana. Esimerkiksi, esimerkiksi nykyiset pääomavirrat nouseviin talouksiin vaikuttavat perustelluilta mitä suuremmassa määrin, koska niistä kuvastuu sitten myönteiset pitkän aikavälin odotukset ja sitten myöskin pääomalle saatava hyvä tuotto näissä maissa. Ja tämä volatiliteetti ei välttämättä ole pahasta, mutta toisissa muissa olosuhteissa – pääoman hinta heilahtelut edesauttavat sitä pääoman imeytymistä. Äsken kun puhuttiin raaka-aineiden hinta, hintakeinottelusta ja muista miten se voisi toimia. Niin, ja toisaalta sitten se on aika tasapainoinenkin, koska se hillitsee sitten taas että työmarkkinoiden ja tavaramarkkinoiden eh, eh, mittavia hinta, eh, hintaheilutteluja, mutta sillä, tietysti rahoitusmarkkinat voivat myöskin sitten pahentaa kriisiä sen sijaan, että vaimentaisivat niitä, jos perustat ovat heikolla kantama, kan, heikossa kantamissa. Ja josta saattaa tulla sitten kestävämpää epätasapainoa seurauksena. Ja toinen hankaluus kytkeytyy näihin maailmantalouden epätasapainoisiin painoisuuksiin ja sitten myöskin äh, äh, politiikan hälyvyyteen. Äh, mm, tämä nimenomaan on sitten juuri ollut G20 yhteistyön yhtenä koetinkivinä. Kuten äsken, äsken, äsken mainitsin, tällainen yksi, yksituumaisuus on pikkuhiljaa heikkenemässä, kun kriisi alkaa jäädä taakse. Eli, eli tässä edellytetään ensin periaatteessa niin kuin oman pesän putsaamista, mikä on tietysti ongelmista, koska omaan pesän siivoaminen on hyvin vaikeaa ottamatta huomioon, mitä tämä koteistarkastusraskat vaikuttavat sitten naapurin, jos tätä työtä ei koordinoida kansainvälisesti, jos ei huomioida juuri tätä näitä roiskeita naapurimaihin joudutaan vaikeuksiin. Nykyjärjestelmässä ei ole mitään sellaista, joka voisi ehkäistä tämän tasapainon mm, kehittymistä. Kuten mainittiin, minkä, minkä näköistä automaattista sopeutu, sopeutusmekanismia näiden epätasapainotilojen korjaamiseksi ei ole olemassa. Jos äh, äh, jos tätä sopeutusta tuleekin, se on asymmetristä ensinnäkin. Se äh, lankeaa enemmänkin näiden vajemaiden niskaan, eikä niinkään sitten ylijäämämaiden kontolle juurikaan tule sitten sopeutustoimenpiteitä. Ja neljäs ongelma koskee näitä varantovarojen kertymistä. Nykyisellään vähän yli 60 prosenttia virallista varantovaroista on Yhdysvaltain dollareissa muutama kymmenen prosenttia, 30 prosenttia euroissa, muut sitten muissa kansainvälisessä kaupassa, kansainvälisessä rahaliikenteessä aika vähän valuuttoja on oikeasti käytössä, mikä merkitsee sitä, että jos tähän, tähän valuuttavarantoihin kohdistuu joku paine Yhdysvaltoissa esimerkiksi, se heti ja nopeasti heijastuu mu- muualle maailmaan voimaperäisesti. Ja, e, jolloin sitten taas tietysti tältä muualta juostaan turvaan vaikka perustekijät muualla olisivatkin kunnossa. Eli järjestelmän e, e, vakaus riippuu nimenomaan sitten näiden ydinvaluuttojen vakaudesta mitä suurimmassa määrin. Ja meistä tässä on toivomisen varaa. Tämä riippuvaisuus näistä valuuttavarannoista on on, on sitten vaikuttanut nopeaan valuutta nousevien talouksien, markkinatalouksien valuuttavarantojen kasvuun. Siellä monissakin, monestakin löytyy esimerkiksi viisinkertainen määrä ulkomaanvaluuttaa verrattuna lyhyt, lyhytaikaiseen velkaan. Se, se on liikaa koska näille, näille, näille maille tästä valuuteen kahmimisesta tulee, kal, tulee kallista, johtaa siihen, että minkä, mitään investointeja ei ole, koska ne rahat sijoitetaan sitten hyvinkin matalatuottoisiin rahastoihin. Sitten lisäksi vielä monet, monet maat ovat lähteneet ihan merkantilistiseen politiikkaan, niin kuin Kiina esimerkiksi kahmiessaan tätä valuutta varantoa itselleen eh, joka sitten taas johtanut näihin maatalouden eh, järkkymiseen. Eli noidankehä, jos mikä tässä meillä on riesanamme. Mitä sitten voitaisiin tehdä? No mitään selkeää vasta- eh, ehdotusta ei ole, sen, se täytyy myöntää. Työ tällä saralla on vasta käynnistymässä ja me olemme nyt siinä vaiheessa, jossa tarkastelemme eri vaihtoehtoja, mutta joitakin ideoita äh, eri toimintavaihtoehdosta äh, toki meillä on, joihin nyt haluaisinkin mennä. Jos taas lähdetään näistä maailmantalouden epätasapainotiloista, haluaisin toistaa sen, mitä äsken mainitsin, koska se on tärkeää. Eli että, äh, että tarvitaan koordinoitu yhteistyö, yhteinen toimi. Ensinnäkin pitää vaihtokursseista päästä sopimaan Komissio puoltaa hyvin voimaperäisesti sitä sopimusta, mitä, mihin maailmanjohtajat päätyivät Soulissa, eli että siirryttäisiin enemmän markkinavetoisiin vaihtokurssijärjestelmiin, jotka todellakin sitten kuvastavat talouden nykytilaa ja olla sitten hyvinkin varoillaan tällaisten heilahtelujen varalta oikein hyvä osa tätä muistiota ja haasteena on nyt sitten saada tämä päätöslauselma toimimaan käytännössä. Toisekseen meidän pitää löytää kestäviä ratkaisuja ongelmiin, ongelmiin jotka eh, johtavat tähän eh, valuutta, valuuttojen parantojen eh, kasvuun. Kenties meidän pitää, siis pitäisi sitä pyrkiä, pyrkiä kaventamaan ja myöskin sitten minimoimaan pääomavirtojen tasapainoa järkyttäviä tekemeitä. No sinänsä tietysti pääoman kertyminen ei ole paha. Esimerkiksi Norja, Norjalla on öljyrahastonsa, jonka ansiosta sitten ikääntyvä, ikääntyvää väestöä sitten huoletaan. Kuulostaa fiksulta siirrolta se, mutta ongelmaan, ongelman pörmä, törm, ongelmiin törmätään silloin, kun valuuttavaranto on kohtuuttoman iso ja siinä tilanteessa, äh, jos maat saisivat jotain opastusta äh, siitä, mikä on sopiva valuutan, valuuttavarannon määrä. Kukaan ei oikein tiedä, missä se sopivuuden raja menee. Äh, siinä tietysti pitää huomioida spesifiset seikot. IMF on alkanut tätä asiaa työstää. Meistä se on erittäin tärkeää ja se, siitä, olisi, siitä voidaan toivoa opastusta maille. Ei tietysti sinällään riitä se, vaan pitäisi myöskin pureutua sitten äh, näihin perustavaa laatua oleviin syihin. No mitkä ne sitten ovat? No, no useimmiten siinä on kysymys vain vakuuksista, vakuutuksesta. Äh, muistetaanko esimerkiksi Aasian tilanne? Siellähän on, jouduttiin äh, kohtaamaan Aasian rahoituskriisin aikoihin 97-98 vuonna. Siellä siis valuutat hupenivat todella vähin Eli vakuus, vakuudet ovat siinä tärkeitä ja tärkeässä tilassa. Me kenties halu- voisimme sitten vastata tähän tarjoamalla vaihtoehtoisia turvaverkkoja, jotka voidaan sitten asettaa sellaisten maiden käyttöön, kun siinä tapauksessa, että mailta alkavat, alkaa ulkomaanvaluutta huveta. Eh, eh, viime, viime vuonna eh, nimenomaan IMFn näitä rahoitusvälineitä vahvistettiin, mutta sekin työ vasta alkuvaiheessa, jotta sitten voitaisiin luoda riittävät turvaverkot tänä vuonna G20 puitteissa tulemme etsimään keinoja Äh, hillitä, hillitä näiden äh, taloudellisten kriisien tarttuminen maasta toiseen tai selvittää, mistä se johtuu, äh, laatimaan jonkinnäköisen systeemisten riskien vastalääkkeen ja haluaisimme myöskin parantaa yhteistyötä tällaisten alueellisten turvaverkkojen välillä, jotka, joita on toiminnassa eräin paikoin, esimerkiksi täällä Euroopan unionissa Meillä on rahoitusturvaverkot äh, aika hyvät äh, äh, Kiinassa, Shanghaissa. Shanghaissa on omat turvaverkkonsa, joita sitten pyritään koordinoimaan IMFn ohjelmien kanssa meidän mielestämme muutkin alueet voisivat meidän kokemuksestamme hyötyä, mitä tulee valvontaan, hinnoitteluun, ehdollisuuteen, tämän tyyppisiin seikkoihin, joissa olemme aika pitkälle jo edenneet EU-ssa. Ja Toinen vireillä oleva idea on tällainen moninapainen varantojärjestelmä ja siihen siirtyminen. Eli että näiden varantojen tasaisempi allokoiminen voisi sitten hiukan hillitä tällaisten systeemisten riskiille, systeemisille riskeille altistumista. Meistä keskuspankit ja hallitukset jo voisivat luoda tietyt edellytykset näille varannoille, mutta loppupeleissä kumminkin äh, rahoitusmarkkinat sitten näitä määrin, äh, pelin hengen määräävät, jossa tietty äh, jäsenmaa sitten voi päättää, että ostetaanko vai eikö osteta valuuttaa. Ja vaikkakin sitten voitaankin, olla, oltaisinkin pikkuhiljaa siirtymässä tällaiseen moninapaiseen valuuttajärjestelmään. Meidän pitää kuitenkin myöntää, että tässä ei ole selkeitä muita vaihtoehtoja markkinavetoiselle pääomahallinnolle. Ei sitten niin ikään vaihtoehdoksi on mainittu tällaisten IMFn erityiset mahdollisuudet nostaa näitä valuuttoja siitä välintään niitä. Eli sillä tavalla saataisiin sitten selkeäksi sitten tämä toiminta kansainvälisissä valuuttavaranoissa merkittävämmäksi, siis keskupankin luvut ovat aika pieniä meillä verrattuna kansainvälisiin valtavarantoihin, jotta sitten saataisiin nämä IMFn e nosto-oikeudet toimiviksi. Se edellyttää juridisia oikeudellisia muutoksia, jotta sitten nämä nosto-oikeudet voitaisiin saada tehokkaasti toimimaan. Me olemme äh, punninneet näiden äh, seikkojen, tämän hankkeen äh, hyviä ja huonoja puolia, mutta mitään selvää mielipidettä meillä tästä ei vielä ole. Ihan tässä Euroopan keskuspankilla on selkeä näkemys. He vastustavat sitä. Tämä näin vain sulkeessa. Ja sitten tähän lopuksi, kuten puhemieskin äsken viittasi, Eli kysymys kuuluu, pitäisikö meidän tätä nosto-oikeuskoria laajentaa, mutta ja äsken puheenjohtaja juuri kommentoi, että niin tärkeintä tässä olisi se, jolla Kiinan valuuttaista ottaa Kiinan valuuttaa niin mukaan tähän koriin virallisesti. Eh, mikä edellyttäisi tietysti eh, Kiinassa selkeitä eh, muutoksia avaamalla pääomamarkkinoita ja sitten myöskin avaamalla tällainen Euroopan kansainvälinen rahoituskeskus ja niin päin pois. Ja sitten avata myöskin keskuspankin holvit näille valuuteille. Sitten pääomamarkkinoiden vaikutusten minimointi Viime vuosina olemme nähneet pääomavalvonnan tiukkenevan monissa maissa, mukaan lukien muutamat G20-maat jotka, jotka sitten siis nämä sääntely, sääntely puree pääoman liikkeisiin. Komissiossa tämä ei ole hyvästä. Meistä vapaa pääoman liikkuminen on hyväksi talouselämällä kehit, edes, edesauttaa tällaista rahoituksen, rahoituskehitystä. Me olemme pyrkineet ehkäisemään näitä valvontatoimien käyttöön ottaa paitsi Euroopan unionin sisällä, myöskin sitten EU-maiden ja EU-maiden e välisessä yhteyden äh, rahavaihtokaupassa. Eli niitä hyvänä ei pidetä, verrattuna siihen, mitä me pidämme parhaana ratkaisuna. Eli tiettyjä tällaista makrotalouden vakauttamistoimenpiteiden ja myöskin sitten makrolainoituksen jonkin asteista valvontaa minusta meistä tällainen vakautuspohjainen toiminta tässä olisi hyvästä en on, me ole lapsenomaisen optimistinen eh, suinkaan. Kyllähän me nyt näemme, mitä tekeillä on. Ja joissa eh, olemme, olemme myönnämme, että pääomaliikkeet joskus ovat hyvinkin haitallisia. Ja minu, eh, pääoman valtio, valvonnan pitäisi olla tällainen viimeinen keino ja niiden pitäisi olla luontailtaan hyvinkin äh, tilapäisiä, se on selkeä äh, aikarajoite, niiden pitäisi olla selvästi äh, kohdennettuja, ei mitään tällaisia yleispäteviä. Ja sitten kauniksi lopuksi niitä pitäisi koordinoida monenvälisesti kansainväliselle yhteistyölle on haitaksi, jos jäsenmaat maat ottavat käyttöön pääomaa pääomaa valvontaa konsultoimatta yhteistyökumppaneitaan. Siksi meistä pääomavalvonta on puolusteltavissa maissa vain, jos on yliarvostettu vaihtokurssi. Ja tietysti IMF, paitsi että valvoo tätä kansainvälistä rahoitusjärjestelmää maailmaa noin yleisesti, IMF pitäisi meidän mukaan mielestämme myöskin sitten voida valvoa pääomaliikkeitä ja olemme valmiita sitten Maailmanpankille tämän, tai valuuttarahastolle tämän oikeudet antamaan. Kuten Ranskan valtionvarainministeri jokin aika sitten peräänkuulutti. Kiitokset tästä erittäin syvällisestä alustuksesta. Neljä puheenvuoropyyntöä minulle on esitetty ja pyytäisin, että muutkin ilmoittautuisivat. Pervanche, Sanchez Pesedo, Goebbels, Ulle Schmidt, Miguel Portas, kreikkalainen kollegamme siinä. Ja siinäpä se ainakin tässä vaiheessa. Esittelijämme Pervans Peressä ensin puheenvuoron. Merci, merci. Kiitoksia tästä täydennyksestä. Ensinnä ihan tyhmä kysymys. Ajatellaan seuraavaa G20, niin paljon on tavoitteita. Nämä neljä tavoitetta muun muassa kansainvälisen rahajärjestelmän luominen. Mutta minkälaisen kriteerit te arvioisitte sitten tätä G20 hyötyä. Mitä me Euroopassa voimme odotella tältä G20? No niin, Euroopan unioni ei varmasti kyseenalaista pääomien vapaata liikkuvuutta, mutta on kuitenkin huomattu, että tämä pääomien vapaa liikkuvuus kaupankäynnin myötä voi johtaa keinotteluliikkeisiin, jotka ovat kokonaan vastoin niitä ponnisteluja, joita kansalaisilta vaaditaan rakenneuudistuksissa, tai miksi niitä kutsutaankin jotkut puolestaan tiukkuusstrategioiksi. Eikö voisi, ehkä voisi ajatella tai kuvitella, että komissio tukisi myös transaktion verotusajatusta siis yhtäältä ja toisaalta niin, että oli vielä, olisi vielä suurempi näkyvyys näissä ö, näissä kaupankäynti Sí, muchas gracias. Eh, Kiitos. Pari kysymystä, jotka haluaisin teille esittää. Ensinnäkin äh, puheenjohtaja Ranska G20 on asian nostanut esityslistalle. Haluaisin kuulla, miten äh, tilannetta on koordinoitu euroryhmän äh, puheenjohtajan komission ja tässä tapauksessa puheenjohtajavaltio Ranskan välillä. Tämä on hyvin tärkeä. Toinen kysymykseni on makrotaloudellinen ja rahajärjestelmä vaikuttaa äh, kilpailukykyymme kustannuksen kautta, mutta jos äh, meidän äh, valuuttamme arvoa vähennetään, tämä saattaa vaikuttaa, tai sitten jos dollarin tilanteeseen äh, vaikutetaan. Esimerkiksi raaka-aineiden hinnat saattavat äh, nousta ja niin edelleen. Eli kaikki liittyy kaikkeen. Ja tämän lisäksi rahajärjestelmää äh, vastaa ikään kuin eri tarpeisiin, eri asioihin, joten voidaanko tätä jotenkin koordinoida ajatellen Euroopan tasoa. Sitten rahajärjestelmä, Bretton Woods-järjestelmä, sen toiminta ja GATT-järjestelmä. Nyt olennainen kysymys ovat pääomaa liikkeet tässä monivälisessä kauppajärjestelmässä. Pääomat vaikuttavat. Ja tietenkin me haluamme, että pääomat voivat liikkua vapaasti, mutta sam- samalla haluamme vakautta ja kestävää kasvua. Tähän pitäisi löytää tasapaino. Kun tapasimme Intian viranomaisia vierailulla, havaitsimme, että he ovat erittäin huolissaan ja että nämä maat ovat näistä pamolikeista hyvin huolissaan ajatellen koko mm, Kaakkois-Aasia, Meksiko, Argentiina ja niin edelleen ovat, näistä pääomat ovat vetäytyneet ja tämä on aiheuttanut hyvin paljon ongelmia, siis nämä pääomaliikkeet. Me puhumme pitkän aikavälin investoinneista, mutta kyllä jonkinnäköistä valvontaa pääomaliikkeellekin tarvittaisiin, koska muuten ne voivat olla äärimmäisen vaikeita nämä vaikutukset. Joten eikö meillä pitäisi olla myös monenvälinen järjestelmä pääomaliikkeiden järjestelemiseksi varmistaaksemme sen, että markkinat eivät häirinyt niin kuin on tapahtunut jo, voidaksemme varmistaa sen, että voidaan esimerkiksi raaka-aine, hinnat pitää aiheissa, aisoissa. Joten tässä monilla mailla on huolenaiheita ja pitäisikö olla tällainen financial stability board, joka voisi tilannetta säännellä. Nämä kysymykset liittyvät aivan täysin läheisesti toisiinsa. Ja tietenkin suurten talouksien pitää kantaa oma vastuunsa. Tämä täytyy sanoa hyvin selvästi. Ja kaikkein paras, parasta olisi kaikille, jos nyt liikuttaisiin tällaiseen säännönpäin suuntaan. Bretton Woods-sopimus olisi, voisiko olla tällainen sopimus tiettyjen jäsenvaltioiden välillä? Enkä minä tässä nyt haluaisi tätä kanavoida mm, esimerkiksi YK suuntaan. Sillä on oma turvallisuusneuvostonsa, eikä meillä voisi olla talousneuvostoa esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto tässä taustalla. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, kuten totesin aivan aluksi. Meidän ajattelumme näissä kysymyksissä vasta lapsenkengissään. Jos ajatellaan epätasapainoa maailmanlaajuisesti, minun ei ole mitään selkeitä kantoja kaikkiin näihin kysymyksiin. Joissakin kysymyksissä emme ole edes aloittaneet näitä analyysiä, muun muassa näissä kaupankäyntiasioissa. Emme ole tietääkseni aloittaneet edes analyysiä vielä – Miten me sitten arvioimme vuoden päätteeksi sitä, onko Ranskan puheenjohtava G20 ollut menestys vai ei? No sitten kun Sarkozy meille on kertonut sen meille, niin me aina arvioimme. No vakavasti puhuen. Tässä ehkä on odotettavissa konkreettisia ja täsmällisiä kysymyksiä, nimittäin tämä liittyy erääseen toiseen kysymykseenkin herra Sanchezilta – miten yhteensovitetaan euroryhmä läsnäolo ja niin edelleen. Tästä kyllä keskusteltiin teknisellä tasolla, epävirallisellakin tasolla puheenjohtajavaltio Ranskan kanssa aikaisemmin. Me huomasimme, että puheenjohtajavaltio Ranska ei ollenkaan halunnut tätä suuressa mittakaavassa viedä eteenpäin maailmanlaajuisesti – tai siitä, miten perusteellisesti muuttaa rahajärjestelmää maailmalla. Siinä enemmänkin oli ajatuksena, että kuulostellaan muiden ajatuksia ja sitten pyritään käyttämään näitä tilanteen erittelemiseksi ja sitä järjestelmää voidaan näin parannella. Ei puhuta niinkään vallankumouksesta, vaan muutoksista nykyisen järjestelmään. Sikäli on paljon konkreettisia elementtejä, joita voidaan miettiä. Esimerkiksi rahoituksen turvaverkkojen kehittäminen. Teimme esityksiä viime vuonna, ne emme ole niin pitkällä toki vielä. Tätä täytyy kuitenkin jatkaa, että olisi jonkinlaisia vakuusmekanismeja äh, maille, jotka ovat tämän tässä joutuneet kurimukseen viime vuosikymmenen aikana, olevat myös kärsineet sikälikin, että jo ovat joutuneet hyväksymään toimenpiteitä, koska IMF niitä vaati. Ajatellaan tai maa, Malesia, Indonesia. Edelleen miettivät tätä tykönään, kun liiallisesti on varantoja kertynyt. Jos löydettäisiin mekanismia, että voisimme tätä varantojen kerääntymistä leikata noissa maissa, niin se varmasti johtaisi osittain tuloksiin. Ehkä jotain konkreettista tarvittaisiin myös nosto-oikeuksissa, ei välttämättä välittömästi, jos ajatellaan nosto-oikeuskoria, vaan en pidemmällä aikalinjalla, joka pikkuhiljaa johtaisi siihen, että nosto-oikeuskoria voitaisiin kasvattaa ja miettiä, mitä eri osapuolten tulisi tehdä. En tässä nyt äkkiä mitään konkreettista muuta keksi, mutta tämän tyyppisiä asioita varmastikin on mietittävää. En olekaan puhu, koska se ei kuulu minun ah, ah, salkkuuni valvonnasta, tarkastuksista, mutta varmasti siellä työ jatkuu jotain saatiin aikana viime vuonna, mutta tänä vuonna tulee varmasti vielä enemmän asioita eteen. Varmasti on odoteltavissa konkreettisia tuloksia. Sitten äh, transaktioverosta, no, varmasti te tiedätte minua paremmin, mikä on komission tiedonanto viime vuoden lokakuulta. Komissiohan tukee transaktiomaksua maksua maailman mittakaavassa. Se haluaa myös tukea asian selvittelytyötä, varsinkin G20 puitteissa. Voitaisiin yrittää saada aikaan tärkeimpien kumppaneiden kanssa yhteisymmärrys. Tehän tiedätte, että EU-tasollakaan ei ajatella, että transaktiomaksu olisi sopiva, koska olisi vaikeuksia varojen jaossa – ehkä on EU-tasolla muitakin vaihtoehtoja, jotka olisivat parempia. Tässä kantona kaskessa on ja varmastikin moni on ottanut esille g 20 että kumppanimme, varsinkin Yhdysvallat, eivät halua kuulla puuttavankaan siitä. Eivät kerta kaikkiaan halua tähän osallistua. Aikaisemminkin täällä jo kuultiin, että kaksihan tangoon tarvitaan. Siinä se suurin ongelma on rahoitusverotuksen kanssa, että tarvitaan maailman mittakaavassa kumppaneita, jotta nekin saadaan mukaan. Tässä jo viittasinkin aikaisemmin yhteensovittamiseen, jonka otettiin esille sekä epävirallisesti mutta talous- ja rahoituskomiteassa euroryhmässä on keskusteltu myös viitearvoista ja niin edelleen. Otitte esille myös kysymyksen, joka on huolta herättänyt paljonkin, nimittäin vaara siitä, että tämä korjaus- ja oikaisutaakka koituisi lähes yksinomaan suurille toimijoille euroalueella, jos on isoja epätasapainoja – ja dollarin arvo laskee. Me, meillä on vielä renbimbi Kiinasta, joka on dollarin sidottu ja se on aliarvostettu, niin oikaisutaakka koituisi euroalueen harteille. Siinä olette aivan oikeassa. Me olemme tästä yhtä huolestuneita kuin tekin. Tämä johtaisi merkittäviin taloudellisiin ongelmiin Euroopan unionissa. Tämä on yksi sellainen tulos, josta haluamme välttyä. Siksi me haluamme aika paljon painostaa kumppaneitamme, ei kiinalaisia pelkästään, että heidän valuuttakurssinsa olisi johtava, mutta Yhdysvalloissakin on kyllä 10 prosentin alijäämä. Heidän täytyy vakauttaa finanssejaan, panna nurkkansa kuntoon, koska meidän mielestämme vaara on olemassa. Sitten tämä rinnastus, jonka esititte Kattin ja VTOn välillä ja samantyyppinen järjestelyelin, joka myös tarkastelisi pääomavirtoja. No, tämä minullakin oikeastaan oli mielessäni alustuksessani. Ehkä voitaisiin ajatella, että jonkinlainen hyödyllinen osa olisi IMFlle. Se valmistelisi suuntaviivoja, ajatella pääomavirtojen valvontaa ja niin edelleen todennäköisesti nimenomaan IMF, koska se on vakiintunut järjestö ja sen toimivaltuuksiin kuuluu myös kansainvälisen rahajärjestelmän valvonta ja, ja silloin ollaan hyvin lähellä jo pääomavirtojenkin valvontaa. Todennäköisesti IMF olisi sovelias elin näitä asioita käsittelemään. Sitten vielä viimeiseksi esille tullut seikka, ettei pitäisi miettiä sen laajempia puitteita – jos ikään kuin turvallisuusneuvoston malliin. No, tässäkin keskustelu palaa lähtöruutuun, mitä todettiin, mitä, mikä on tasapainoa tarvitaan edustavuuden ja, ja tehokkuuden välillä. Siis soveltuvin osin voitaisiin ajatella, että tässä on samaan tyyppisiä rakentaa, kuten turvallisuusneuvostokin, G20 ehkä olisi tällainen mahdollisesti, mutta en ole ihan varma, että tällaiset suuret elimet pystyisi keskustelemaan näistä asioista. Olisikohan siitä mitään hyötyä? Robert Goebbels. Robert Goebbels ja sitten Ulrich Schmidt ovat pyytäneet puheenvuoroa. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tietää, onko komissio on silmäillyt myös kehitystä Yhdysvalloissa, myös eri osavaltioissa ja suurissa kunnissa siellä kaikki tietävät, että jos liittovaltion velkaa, niin se on suurempi kuin euroalueen. Enkä mainitse mitään yksittäisiä maita, mutta haluaisin tietää, jos ajatellaan, kun, kun, kun meillä on isoja epätasapainoja myös siellä, siellä eri osavaltioissa, Kaliforniassa esimerkiksi. Ei, siellähän on 50 prosentin aukko budjetissa. Nyt on kuitenkin merkittävää aika erikoista suuntausta markkinoilla, varsinkin kun on näitä kuntien liikkeelle panevia joukkovelkakirjoja – Siis se, Eikö tässä ole riskiä se, että maksumiehiksi joutuvat myös unionin valtiot? Ja vaikuttaa siltä ainakin, luin hiljattain tästä, että siellä ovat jo markkinat saturoituneet, kukaan ei osta enää mitään. Miten te arvioitte tällaista valtavaa määrä, kun tällainen suuri velka on syntynyt, ja miten se vaikuttaa kansainvälisiin? Thank you. My, my, my first question... Kiitos. Minunkin ensimmäinen kysymykseni liittyy dollariin voisitteko kertoa, miksi me yhä luotamme dollariin, paitsi että Jumalaan, niin myöskin dollariin, kun Afrikassa käy, jolla on hyvin kiinteät suhteet Eurooppaan, mutta siellä joutuu taalalla taksinsa rahoittamaan. Ei siinä mistään luottamuksesta voi pelkästään olla kysymys. Mutta jos näin on kumminkin, voisi, on, voisiko sitä muuttaa, jos kyse on luottamuksesta ja uskottavuudesta. Samoin mietiskelen, että kun, kun meillä nyt on nämä pulmat käsissämme, onko, äh, onko muutos, muutos ylipäätänsä äh, äh, tarpeen tai käytännöllistä. Eikö järjestelmä nyt puutteinenkin toiminut suht hyvin? Esimerkiksi, esimerkiksi täysin vaihdettavissa, vaihdettavissa oleva römbi ja riippumaton keskuspankki, se, se, se kietoutuu takaisin äskeisessä osiossa esittämään demokratia demokratiakysymykseen, kuten ja nythän se ei ole toteutunut, kuten tiedetään. Eli, eli siis kysymys dollarista ja, ja Kiinasta. Ja aina välillä, kun näitä, näitä papereita lukee, se on vähän kuin, kuin kimalainen. Kimalaisen ei pitäisi, kimalaisen pitäisi pystyä lentämään pysyä ilmassa, mutta kumminkin sen on nähty näin tekevän. Tämä kytkeytyy vähän niin kuin Robert Goebbelsin kysymykseen. Amerikkaan on ollut konkurssissa, mutta silti se toimii ja nyt kysyn komissiolta, miksi tämä dollari yhä on valtio? Okay, good. Then go ahead. Yes. Uh, so it will be easier for, for... Ehkäpä komission edustajan on helpompi sitten vastata. Kun me kuulemme asiantuntijoita ja myös teitä nyt, niin vaikuttaisi olevan aika tälle uudelle rahajärjestelmälle ja sen synnylle. Ja on monia merkkejä siitä, että olemme muuttuma, siirtymässä useampi valuuttaiseen kansainväliseen järjestelmään. Ja te totesitte, että kasvusta huolimatta on epätasapainoa ja kaikki tämä johtaa toimiin, joita ei ole koordinoitu on tärkeitä talouksia, muitakin kuin Kiina, jotka, joiden toimet johtavat siihen, että valuutat heikkenevät. Te puhuitte pääomaa valvonnasta ja pääomaveroista ja niin edelleen. Tässä on hyvin monia toimia, joita voidaan pitää ikään kuin viimeisenä ulospääsytienä. Jotkut nousevista valuutoista <clears throat> ovat todella niitä nyt nostetaan äh, euroon yliarvostettu. Tässä ei ole lähelläkään tasapainoa, pikemminkin äh, markkinoilla on koko joukko häiriöitä ja reaktiot, äh, poliittiset reaktiot kansallisella tasolla ovat hyvin koordinoimattomia. Nyt uusi järjestelmä on nousemassa Minkälainen järjestelmä tällaisessa tilanteessa voi nousta, kun näin paljon on häiriöitä ja prosesseja, joita emme edes ymmärrä ja joiden vakautuminen tulee kestämään vuosikymmeniä? Siis ehkäpä kysymykseni hiukan retorinen, mutta voiko vakaa järjestelmä, joka sisältäisi kaikki ne kriteerit, joihin viittasitte. Voiko mitään tämän tapaistakaan äh, nousta tällaisesta tilanteesta? Vai onko nyt vain kyse väliaikaisesta häiriöstä hyvin toimivassa järjestelmässä? Pitäisikö meidän kuitenkin suojella tätä järjestelmää, joka voimassa on ollut tähänkin asti? Eli tosiaan kannattaako näinä epävarmoina aikoina siirtyä kohti jotain uutta? No ajatellaan kaikkia näitä markkinoiden muutoksia. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Ennen kuin tartun tähän perustavaa laatua olevaan kysymykseen, ja haluaisin puuttua yhtä perustavaa laatua olevaan kysymykseen, eli, eli kysymyksiin, kysymyksiin Yhdysvaltain osavaltioiden budjetin vajeisiin. Tässä mennään, voidaan mennä vielä pidemmälläkin. Yhdysvaltoissa monet kunnat ovat aika lailla ahtaalalla. Kyllä, komissio on, on tähän asiaan perehtynyt. Tämä onkin yksi asioista, joka nousee Yhdysvaltain kanssa, yhdysvaltalaisten kanssa keskustellessa, keskusteltaessa esille, eli tämä, nämä alueelliset vajeet. Eli ettei pelkästään liittovaltiolla ole vaikeuksia, mutta myöskin sitten tämä paikallistason ongelmat, jotka vaan entisestään lisäävät huoltamme mutta emme me nyt komissiona juuri muuta voi eh, tehdä kuin ilmaista huolensa kumppanillensa. Mutta tämä kytkeytyy myöskin sitten siihen, että miksi dollari on yhä eh, johtavata maailman valuutta. Eh, ekonomistien per, perin, vastaus on siinä, että toki tässä on paljon sellaista energiaa to, toisen maailmansodan jälkeen, vasta toisen maailmansodan, maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain dollari ohitti punnan maailmanvaluuttana, koska myöskin Yhdysvaltain suhteellinen painoarvo iso britannian nähden kasvoi, eli Eli äh, tämä sama näkyy myöskin euron äh, kansainvälisessä kehityksessä. On ollut äh, markkinoilla 11-11 vuoden ajan saanut merkittävän markkinaosuuden, mutta eivät ole, ole dollarin, dollarin nähden arvostuksellisesti ollenkaan samassa, samassa, samalla tasolla. Eli se, kun muutkin käyttävät, niin mekin sitten käytämme. Eli se on tämmöistä menneisyyden painolasti aika muuten tämmöistä pysähtyneisyyttä. Kun puhutaan näistä turvasatamista, turvapaikoista, niin siinä on tällainen psykologinen ulottuvuus Amerikan dollarissa. Sen huomaan on aina sitten paettu turvaa etsimään. Sama juttu, kun ihmiset, ihmiset nyt ostavat kultaa. Mitä järki siinä on? ei mikään periaatteessa. Sen kummempaa selitystä en, en tässä yhteydessä keksi. Enkä nyt halua suinkaan vihjata, että Yhdysvaltain dollarin painoarvo olisi mihinkään laskemassa, koska se on edelleenkin tärkein, tärkeä valuuttamme. Goebbelsinä on välireplikki. Olin hiljattain Hans Ferenzin järjestävässä konferenssi Münchenissä hän totesi, että syy dollarin valtaan on hyvin yksinkertainen. Kansainväliset pääomamarkkinat ovat anglo-saksisten pankkirien hallitsemat. Ja liittolaiset eivät toinen toisen yleensä syö, vaan mieluummin muita. You know, I, I, I don't feel like uh, contradicting. En, en, minä todellakaan lähden nyt se professori Sinin kaltaista auktoriteettia vastaan puhumaan, mutta, mutta, mutta äh, euromark, äh, euron suurimmat markkinat löytyvät kyllä Lontoosta. Ne ovat selkeä anglosaksit tietysti äh, McLarena. Eli minun mielestäni, jos jotakin hyötyä dollarista luopumisesta olisi, vaikka siirryttäisiin sitten Simbaben valuuttaan, niin varmaan valuuttamarkkinat sen tekisivät meiltä kysymättä. Sitten nämä sivuhuomautukset ilman mikrofonia eivät kantaudu tänne, eivätkä sinne. Niin, Tämä kysymys tietysti jää myöskin sen rasinin mieleen pyörimään, mikä on lohduttava sinänsä. No niin, eh, edustaja Hymnerin kommenteista sen verran, että yritin sanoa, että, että, että me tai herra Sarkosikaan emme voi taikoa mitään tuliterää uutta järjestelmää mistään, mutta kuten tuossa aluksi totesin, järjestelmähän on suhteellisen hyvin toiminut viimeksi kuluneet neljä vuosikymmentä ja on auttanut, auttanut meitä kestämään talouskriisin, ei ainakaan omiaan sitä pahentamaan. Eli en kannata heittää laista pesuveden mukana mäkeen, vaan pyrkikään äh, parantamaan nykyistä järjestelmää, äh, parannellaan siinä olevia muutamia puutteita, joista mainitsinkin, äh, tehostetaan pääomavirtojen valvontaa, ohjataan niitä järkevämmin esimerkiksi jonkin sellaisen kansainvälisen pääoman lanseeramiseksi, joka ei ole näistä tämän ydinvaluuttamäärä, joka ei ole ydinvaluuttamääräistä, tämän tyyppisiä seikkoja. Kiinan nousin, nostin siinä esille. Ja, ja meidän mielestämme ne meidän suunnitelmat ovat suhteellisen vaatimattomia. Eivät pyri järkyttämään järjestelmän perusteita, koska järjestelmä on ja toimii mitään vallankumousta ei tässä puuhata. So, Miguel Portas. Miguel Portas. skala sen jälkeen. Eu se há eh, necessidade de niin, enpä tiedä, onko välttämätöntä käynnistä vallankumous vai ei. Mutta minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämä valuutajärjestelmän jäykkyys on enemmänkin poliittista jäykkyyttä. Mitä tällä oikein tarkoitan? Minä väitäisin, että tässä on hyvin ilmeinen yhteys olemassa. Nimittäin se, tämä Yhdysvaltain lähes loputon kyky velkaantua ja sitten yhteys siihen, että dollari todella on kansainvälistä tasolla varantovaluuttaa. Tai olenko väärässä? No jos en ole väärässä, niin Voidaankin sitten seuraava kysymys. Euron jäykkyys. Kuka päättää euron kohtalosta? Ilmeisesti euro, eurolla on joka parikymmentä prosenttia maailman valuuttavarannoista, vaikka ei ole mitään euro joukkovelkakirjalainoja tai mitään keskus, vaikka joka voisi näitä varantoja pitää mutta tämä dollarin jatkon velkaantuminen ei ole vaarallista pelkästään yhdysvaltalaisille, vaan myös meille. Siksi minä haluaisinkin kysyä, mitä tulee tähän eurooppalaiseen järjestelmän jäykkyyteen. Toiseksi, kollega Sanchez Presedo totesi, että kaikki ovat pääoman virtojen liikkuvuuden puolesta. Sanoisin, että minä en kuulu niihin. Nimittäin jos jotain vaaria voidaan tästä ottaa, tästä kriisistä, niin ainakin se, että nämä ongelmat, jotka liittyvät pääomavirtojen vapaaseen liikkuvuuteen, ovat huomattavasti suuremmat, haitat siis suuremmat, huomattavasti suuremmat kuin on se etu, joka koituu puolestaan näiden varojen jaosta toistan sen kysymyksen, jonka Pervons Peres esitti transaktiomaksusta. Mutta tämän lisäksi haluaisin esittää vielä myös kysymyksen veroparatiiseista. Mitä tällaista tarkoitan? Mikälaisia esteitä on olemassa, kun ajatellaan, että 80 prosenttia veroparatiiseista ovat Euroopan alueella? Siis minkälaisia esteitä meillä on? että omaksuisimme strategian, jotta voidaan veroparatiisit sulkea. Tai ainakin ennen kuin ne suljetaan, niin toimittaisiin siten, että jotenkin verotettaisiin näitä virtoja, joita lähtee veroparatiiseista ja sinne saapuu. En todellakaan ymmärrä, mistä kenkä puristaa. Kun selvästi tästä olisi jotain hyötyäkin noin verotuksen kannalta, se tehtäisiin kansalliselle tasolle. Se olisi edes mikään eurooppalainen vero se. Siksi minä haluaisinkin kysyä. Ja kysyn vain miksi. Ja, ja sitten puheenjohtaja Klintsille kommentti. Pitää paikkansa, että 55 prosenttia Saksan viennistä kohdistuu Eurooppaan – ei se siitä, että todellakin enemmän portviinia kulutettaisiin, mutta ehkäpä hän, jos kuluttaisi vähemmän autoihin, niin voisi kuluttaa enemmän portviinia. Ei, voisin, äh, voisin vastata tähän. Minä siis totesin, että 55 prosenttia Saksan viennistä tulee tätä ennen Saksaan ja Saksan palkat ovat kyllä EUn korkeimpien joukossa. Thank you. Uh, Kiitoksia. Haluaisin jatkaa tästä kysymyksestä, jonka edellinen kollega esitti. Yhdysvaltoja pidetään turvasatamana ja se on kaikkein tärkein reservivaluutta Jos markkinat jossain vaiheessa huolestuvat velasta ja päättävät eh, eh, toteuttaa mustan joutsenen. Mihin tämä johtaa maailmassa? Siis musta joutsen sellainen uskomaton tapaus, joka itse asiassa tapahtuu. Tarkoitan mustalla joutsenella tätä jotain, mitä kukaan ei voi uskoa, mutta mikä sitten kuitenkin tapahtuu. Rahoituskriisin jälkeen hän äh, oli paljon keskustelua siitä, että emme ennakoineet sitä, koska se oli asia, jota emme voineet kuvitellakaan tapahtuvan, tapahtuvaksi, mutta se tapahtui. Se ei ollut siis valkea joutsen, vaan musta joutsen, jollaista emme koskaan ennen olleet nähneet, mutta – joka kuitenkin lipui eteemme. Tästä on kirjoitettu hyvin mielenkiintoinen kirja mustista joutsenista ja tapahtumista, joita meidän on mahdoton ennakoida. Mitä jos jotain tällaista tapahtuu? Erityisesti kun tiedämme, että Yhdysvaltain talouden ja Euroopan talouden suhteellinen koko tai mm, niin kutistuu tulevina 20-30 vuotena. Niiden merkitys vähenee ja näin mustan joutsenen mahdollisuudet lipua eteemme kasvavat. Tämä on ensimmäinen kysymykseni ja toinen kysymys liittyy nosto-oikeuksiin. Special drawing rights, nosto-oikeudet kun ajatellaan niitä monenvälisessä, moninapaisessa maailmassa, johon olemme menossa, niin mitä se merkitsee? Um, Kiitoksia. Moni kysymys liittyi USAhan. Tämä USAn järkyttävä etuoikeus olla varantovaluuttana ja niin päin pois. Kun näistä asioista puhutaan markkinatoimijoiden kanssa, niin ainakin meille kerrotaan, että heidän mielestään se on kaikkein turvallisin, jos ajatellaan USAn kasvuennusteita, ajatellaan euroaluetta, ehkä varmasti korkeammat luvut siellä tänä vuonna kuin Euroopassa. Jos ajatellaan vaihtokurssiriskiä USAssa, niin ei se ole sen suurempi kuin euroalueellakaan. Eikä olekaan, koska jos kehittyvien talouksien kasvupotentiaali on vielä suurempaa kuin Yhdysvallan jaa jaa, mutta siellä kuitenkin on vaihtokurssiriski suurempi, ehkä muitakin riskejä, poliittisia ehkä ja niin päin pois. Markkinan toimijoiden kanssa kannalta USA-dollari on kuitenkin paras valinta edelleen, vaikka alijäämä onkin iso. Then, exactly, I was, I was gonna get there. Then... No olin juuri tulossa siihen. Sitten ilmestyi teidän musta joutsenenne, jos mitäs yhtäkkiä markkinoilla ajatukset kääntyvät toisen suuntaan ajatellaan, että ei tämä ole kestävällä pohjalla tämä alijäämä että ainakaan Kalifornian alijäämä nyt ei ole millään pohjalla, tai jos ajatellaan kuntiakaan, niin tässä suunta kääntyy ja yhtäkkiä dollarin arvo laskeekin. Tässä mainitsin jo ensimmäisen alustukseni alussa, miksi me haluamme maalaisuus epätasapainoja vähentää. Tällaiseen riskiin olemme törmäämässä, kun tällainen epätasapaino on kertymässä maailmanlaajuisesti, jos jossain vaiheessa sitä oikaistaan. Yleensä ei oikaistaisi näin kaunilla, fiksulla tavalla, johon kaikki olisivat tyytyväisiä, mutta varmasti kyllä se oikaistuu tavalla tai toisella äkkinäisesti. Ja johtuen nimenomaan siitä, mitä totesitte, niin me todellakin peräänkuulutammekin toimenpiteitä, jotka auttaisivat meitä korjaamaan epätasapainoja maailman mittakaavassa. Toisin sanoen tästä on yksimielisyys ja tietty logiikkakin näissä asioissa on. Hyvin varovaisesti puhuisin siitä, että pitäisi EKPn ajatuksia ruveta lukemaan. En puhu rahapolitiikasta, minulle oikeutta vain EKPllä on oikeus siihen, mutta mitä nyt olen ymmärtänyt EKPn puheesta, niin he eivät tunnu puoltavan sitä, että näitä erityisnosto-oikeuksia enemmän käytettäisiin, koska se vaikuttaisi inflaatioon. Se merkitsee, että painetaan uutta rahaa. Jos maailman mittakaavassa näitä erityisnosto-oikeuksia olisi enemmän, mutta puhun nyt ymmärrykseni pohjalta, enkä puhun EKPn puolesta, mutta näin olen ymmärtänyt heidän ajatuskulkunsa. Kiitoksia. Äh, herra Beck siitä, että olitte valmis tämän iltapäivän viettämään kanssamme ja vastaamaan avoimesti esittämiimme kysymyksiin. Tässä aivan lopuksi lisäisin vain yhden asian, koska käytitte sanaa inflaatio. Eikö ole lähestulkoon selvää, että Yhdysvallat on aika ilmeisesti jo alkanut öö, ajaa tällaista inflationaarista politiikkaa liittyen myös velkatason. He ovat alkaneet jo painaa lisää rahaa. Juuri näin hän käy, kun G20 tapasi Soulissa. Olen kuullut eräältä läsnäolijalta, että kiinalaisille sanottiin, että teidän pitäisi muuttaa juonin tai RMBin vaihtokurssia – vaiht- rahakoneet vaan käyntiin, painokoneet käyntiin 20, 24 tuntia vuorokaudessa. Ja kun nyt tilanne on mikä on, niin kyllä minä henkilökohtaisesti olen hiukan huolissani, koska vaikka kuinka pyritään koordinoimaan G20 puitteissa ja myös Euroopassa ja Euroopan unionin piirissä ja euroalueen piirissä pyritään koordinoimaan toimia, niin kyllä ikäviä yllätyksiä saattaa vielä edessämme olla. Minä pelkään, että kovat ajat ovat vielä edessä. Ja eikö komissio ole huolissaan tästä inflaatiopolitiikasta, jota nyt on lähdetty jossain ajamaan? Well, uh, to add to what you said about... Täydentääkseni uh, uh, kommentteja Kiinan valtiovarainministerin vastauksesta Kaitnerille. Hän totesi meille e ja EKPlle, e että, että alhaiset korot vaikuttavat samalla tavalla kuin kuin tämä valuutta kansainvälisellä tasolla. Tästä puhuu taloustieteilijät äh, ja äh, talousasiantuntijat ovat äh, kovasti erimielisiä, myöskin Ecofinissa. Jos saan antaa ihan tarjota henkilökohtaisen mielipiteeni, tämä on siis tiukasti minun oma näkö, näkö, näkemykseni. Minä olen huolissani, mutta ne kollegani, jotka eivät ole huolissani, väittävät minun huoleni johtuvan siitä, äh, että olen äh, varttunut äh, aikana, jolloin etsittiin tällaista perus tukeuduttiin perusrahoitukseen ja nyt ovat nämä markkinat muuttaneet nyt sitten tämä peruskorko on äh, kasvanut, noussut eikä äh, pysynyt alhaalla. Mutta kuten sanottu, huolestunut olen, kuten tekin. Kiitoksia. Permanus, vieläkö viimeinen sana sinulta? No, äh. Ei kun puheenjohtajalla halusin kiittää. Tässä on vielä iso liuta kysymyksiä, joita haluttaisiin esittää mukaan lupien aiheesta, joihin nyt ei puututtu suoraan tämä oikeudenmukainen vaihto esimerkiksi käsitteenä. Se on ehkä nyt samassa enemmän kaikupohja kuin jokin aika sitten. Mutta haluaisin teidän lähtevän turhautuneena, joka minun päässäni on näiden keskustelujen pohjalta. Nimittäin nyt on markkinoilla paljon likviditeettiä, sinne on aika paljon kriisin myötä sinne sysätty, ei oikein tiedä, miten se sitten palaa lippaaseen. Voi olla, että on syntymässä valtava keinottelukupla tätä myöden. Minulla on kuitenkin sellainen vaikutelma syntynyt, että g 20 keskustelusta ehkä näistä puhutaan, jotain sanotaan, mutta vaikuttaa siltä, että keskustelusta ei ihan tehdä oikeita johtopäätöksiä. Nimittäin jos nyt tähän kriisiin on jouduttu tänä päivänä, niin jokin on toiminut huonosti. Ei sitä vähän rukkaamalla korjata. Minulla on sellainen vaikutelma joskus syntynyt, että vaara on, että, että tätä kriisiä ei osatakaan enää käyttää hyväksi, niin että voitaisiin mark- rahoitusmarkkinoita suunnata nimenomaan pitkän aikavälin etuja ajamaan. Nimittäin jos tässä puhutaan dollarin ja juonin suhteesta, niin niin mitä kukin taho oikein tekee sitten, että rahoitusmarkkinat palvelisivat nimenomaan reaalitalouden tarpeet, jotka ovat aivan valtavat. Siinäkin on syntynyt vaikutelma, että ehkä sitä illallisilla puhutaan, mutta sitten todellisesti ei mitään saada aikaan. Edelleen siis tässä pelkästään rahoitusmarkkinoiden ohjauksessa mennään. Ja sitten jos ajatellaan itse raketeidenkin toimintaa, ei tänään juurikaan puututtu yhteen seikkaan, joka on kuitenkin aika paljon tässä raportissa mukana, nimittäin halutaanko maailmanlaajuista hallintoa ja millä tasolla, onko IMF oikea taho vai riittääkö se. Nimittäin jos tarvitaan maailmanlaajuista hallintoa, niin eikö se sitten ole YK? Ehkä niin, että IMF olisi siinä yhtenä osana, mutta kuitenkin ei tätä hallintoa pelkästään vaan rahoitukseen palauttaa. Muutoin koko tasapainoa ei huomioida. Jos me todellakin keskitymme sitten IMFään sellaisenaan, niin onko G20 tehtävänä, tai pitäisikö olla, että siitä tulisi ikään kuin toimeenpaneva komitea IMFssä. Se ei nyt toimi aika sattumanvaraisella tavalla, ajatellaanpa kuka siellä esimerkiksi jo IMF, en sano tätä henkilökohtaisesti ketä vastaan, mutta ehkä taso vaihtelee joku se verran EK-päähänkin. Vietän tämän tuliaisena teille nyt. Okay, good. <laughs> Yeah. Okay, good. The rest maybe just. Yeah, I, I think, uh, well, not long. Niin, kuten en näitä viimeistä lähde nyt kommentoimaan ehkä kahden kesken. Mutta näytätte siinä äh, vahvistavan omaa huoltani siitä, että tämä, tähän järjestelmään nyt öö, äh, äh, syötet, tietyn oman pitäisi löytää joku ulospääsytiekin sitten. Mutta kuten kollegani juuri totesivat, että nyt elämme eh, eri maailmassa, eh, eh, sääntelyn purku vallitsee, on päivän sana, ja toivottavasti to, nyt sitten kohtaa näitä inflatorisia paineita lähivuosina. Minä se järjestelmä, niin järjestelmissä, mikä vaikutuksen alla minä vartoin äh, ainakin äh, vaati pari kolme vuotta äh, tämän inflaation ryöstäytymiseen. Mutta tämä olet minun henkilökohtaiset mielipiteeni. Kiitos. Thank you. Thank you for Thank you. Very interesting. No, but extremely useful. Okay. No. And you've seen in total we had about uh, changing though, but we had up to 15 different MEPs. So which for this type of